Uh, good morning, ladies and gentlemen. I think we're ready to make a start because I see... Huomenta. Eiköhän voida aloittaa. Työskentelemme. Otetaan tämä tulli asia ensimmäiseksi. Tässä aluksi vain muutama ilmoitusasia ennen kuin me siirrymme itse asiaan. Ensinnäkin äh, esitys sitä hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi. Kiitoksia, se on hyväksytty. Ja siis sitten Uh, airy committee room with sun... Ah, net, tervetuloa joukkoon ja sitten meillä on mukava ilmakin ulkona, aurinko paistaa. Ja odotamme sitten äänestävämme hankintapaperista tänään. Me olemme sopineet kuitenkin aikataulun myös siirtämisestä oikeastaan nyt joulukuun 18. päivään koska esittelijä ja varjoesittelijät ovat tehneet kovin paljon työtä tässä, tässä hyvin mutkikaisessa tekstissä ja tarkistuksia on paljon. Ja me voimme kaikki sopia, voimme kaikki sopia, että saamme tämän työn finalisoitua paremmin ja laadukkaammin, kun meillä on sellainen äänestystilanne, jossa laaja valiokunnan enemmistö voi sitten tukea tätä hyvää linjausta. Tästä syystä me teemme, jatkamme tämän työn tekemistä. Ja voimme näin olla sopia sitten tästä paketista kokonaisuudessaan. Sitten julkiset hankinnat. Siitä siis päätetään 18. joulukuuta ja osa valiokunnan aikaa tänään aamulla käytetään suljettuun kokouksiin, jossa käsitellään osittain näitä tarkistuksia. Sitten toinen lisäys. Tästä meidän news, äh, tämä äh, valiokunnan newsletteri on julkistettu ja tästä löytyy kyllä äh, kappaleita, jos joka, jos joku ei ole vielä allekirjoittanut tämän hankkimiseen kotisivuilta, niin se on mahdollista hankkia sitä kautta. Niin kuin tiedätte, tämä kokoosa menee nettiin. Ja toinen ilmoitusasia. Valiokunnalla on nyt myös Twitter-sivut. Uh, I thought I knew this would uh, be, uh... Ja tämä on varmasti muodottavaa kuultavaa teille kaikille me kuitenkin EP underscore single market yhteenkirjoitettuna. Ja tämä on se meidän Twitter-sivun osoite. Me kuitenkin laitamme tästä ilmoituksia. Tähän, näille sivuille tulee myös kertomuksia siitä, millä tavalla kokoukset etenevät ja myös minkälaisia asiakirjoja on saatavilla. Ja myös suorana lähetyksen sitten Twitter-sivuille myös ihan ikään kuin livenä ja aktiiviset Twitter-jäsenet voivat sitten linkittäytyä tälle sivulle. Siinäpä se. Rovataalle, haluatteko kommentoida Twitteriä? To clarify the timing of the... Ainoastaan tämä julkisten hankintojen äänestyskysymys. Ja haluaisin, että äänestäisimme aamulla silloin 18. päivä, emmekä iltapäivästä. The 19th. Ähm, well, we will have a look into that. No, katsotaanpa. Ongelmana on se, että meillä on paljon äänestyksiä yhtenä pinona. Sitten tammikuussakin on, on aika paljon hommaa näin joulun jälkeen. Kuitenkin iso, suuri osa ajasta kuluu tämän, tämän julkisen, julkisen hankintoja koskevan paketin laatimiseen. Tämä on se ongelma näiden aikataulujen kanssa, mutta eiköhän tämä onnistu. Eh, tehän voitte myös twiitata samalla, kun te äänestätte. No sitten pöytäkirjat kokouksesta 5-6. marraskuuta. Nämä ovat mukana teidän asiakirjassanne, ellei kukaan eh, vastusta näitä pöytäkirjoja kokouksen loppuun mennessä, silloin että katsotaan tulee hyväksytyksi. Sitten ensimmäinen esityslistan kohta on, koskee uudelleen laadittua unionin tullikoodeksia ja ja siihen liittyvän asetuksen uudelleen laatimista. Tämä on aika iso paketti. Kiitän esittelijä, varjoesittelijöitä ja komissiota myös tästä paketista. Ja me olemme, meillä on 215 tarkistusta kaikkia ja joukossa on Rova Rapkai, joka on, äh, Rapki, joka on SNDn varjoesittelijä Schmidt Vanderkamp. Onko herra Schmidt vielä täällä? Ei ole. Aldesta eikä Van der Kampkan ole. No Kakis on, Ryyle on täällä, McCarkin puhuu piilen puolesta tänään ja Salvini ei ole täällä. Eiköhän sitten mennä eteenpäin. Ensinnäkin minun pitäisi toivottaa tervetulleeksi komission edustajat tänne. Jean-Michel Gaag on ollut täällä valiokunnassa aikaisemminkin tullilainsäädäntöosastosta. Hän sitten myöhemmin pääsee puhumaan tästä asiasta, kun meidän keskustelumme pääsee vauhtiin. Tietenkin kaikki muutkin voivat osallistua keskusteluun. Gebrick, Le, Le Grip, esittelette varmastikin tilanteen. Merci, monsieur le président, mes chers collègues. Kiitos puheenjohtaja, hyvät kollegat. Olemme tänään keskustelemassa mietinnöstä ja tarkistuksesta, jota on melkomoinen määrä. Aiheena on tulli uudeksi. Ihan muistutukseksi laadinnan tarkoituksena sellaisena, kun valiokunnalle tämä on esitelty jo huhtikuussa. Ensinnäkin lykätä tullikoodeksin käyttöönottoa, joka piti tulla voimaan 2013. Mietintö oli tarpeen, koska 2008 asetuksen voimaantulo ei onnistu. Sitä ei voida kunnioittaa tietoteknisten huomattavien muutosten takia ja tietysti jäsenvaltioissa on myös viivästyksiä tapahtunut. Toinen tavoite, toinen syy uudelleen laatimiselle on se, että sopeutetaan koodeksia Lissabonin sopimuksen tilanteeseen. Tähän liittyvät totta kai täytäntöönpanosäännökset, delegoidut säännökset ja tietyt artiklat Lissabonin sopimuksessa. Kolmas tavoite on ottaa huomioon tulli säännöstö, turvallisuus ja tietotekniikan kehitys. Mietintö luonnoksessa, joka minulla on kunnia ollut teille esitellä syyskuussa, toivoin voivani ottaa huomioon sellaiset määräykset, jotka sitten saisivat aikaan konsensuksen tullimaailman toimijoiden kesken. Ensimmäinen aihe. Kyse on siis uudelleen laadinnasta. Tämä merkitsee sitä, että työskentelymetodi ja tarkistusten jättäminen tapahtuvat niin, että sovelletaan sääntöjä, jotka pätevät uudelleen laatimiseen lainsäädäntötekstin osalta. Näin ollen meillä on yhteinen tahto varjoesittelijöille ja minulla, jolla pyrimme muuttamaan alkuperäisen ehdotuksen määräyksiä, ottaen mukaan myös tämän niin sanotun valkoisen alueen. Tämähän on hieman erikoislaatuinen uudelleenlaadinta. Euroopan parlamentilla on luonnollisesti oikeus tehdä muutoksia niin sanottuihin harmaisiin osiin, mutta jotta parlamentti voisi myös valkoisen osan tehdä muutoksia, niin tällainen periaate löytyy myös toimielinten välisestä sopimuksesta liittyen juridisiin säännöksiin. Täytyy saada tästä poliittinen sopimus, joka on sitten mahdollisimman laaja eri poliittisten ryhmien välillä. Me olemme pyrkineet tekemään työtä tiettyjen aiheiden parissa niin, että tällainen poliittinen sopimus todella saataisiin aikaan. On toivetta muuttaa tiettyjä määräyksiä tässä niin sanotussa valkoisessa osassa. Olen myös sitoutunut siihen, että löydettäisiin mahdollisimman suuri sopimus, kannatus eri poliittisten ryhmien varjositelijöiden kesken. Kyse on tuliunionin syventämisestä ja sen arvon nostamisesta niin, että valtuutettujen talouden toimijoiden rooli korostuisi – Tarkoitus on myös parantaa varmuutta ja turvallisuutta. Tässä mielessä haluan kiittää kaikkia varjoesittelijöitä aivan vilpittömästi, jotka ovat auttaneet minua työssäni. He ovat sopineet siitä, että yhteisiä tarkistuksia yhdessä allekirjoitetaan, tai ainakin he hyväksyvät nämä tarkistukset. Varjoesittelijöiden kanssa menemme eteenpäin kahden pääaiheen tiimoilta. Väliaikainen esittäminen, niin sanottu valkoinen osa komission ehdotuksessa. Me halusimme tehdä tarkistuksia, jotka mahdollistavat sen, että palataan modernisoidun tullikodeksin henkeen. Ja tämä väliaikaisuus nähdään ikään kuin tilanteena eikä niinkään menettelytapana, niin kuin se komission tekstissä on esillä. Me olemme myös tehneet ehdotuksemme muodolliseen muotoon. Tästä on 20, suunnilleen 20 tarkistusta ja toivon, että meidän kantamme tulisivat hyväksytyiksi myös muissa toimielimissä. Totta kai mielellämme kuulemme tästä aiheesta myös komission edustajia tai neuvoston edustajia, jos he haluavat kertoa meille omasta näkemyksestään. Toinen tärkeä aihe Tämän väliaikaisuuden lisäksi on valtuutettujen talouden toimijoiden arvon merkityksen lisääminen. Tässäkin varjoesittelijöiden kanssa meillä on yhteinen tahto saada valtuutetun talouden toimijan roolista ikään kuin perusta yksinkertaistamiselle tällä alalla. On keskeisen tärkeää, että talouden toimijat, jotka tekevät uudistuksia jotka usein ovat pitkiä, sitovia, kalliita uudistuksia, ajattelen tässä erityisesti pk-yrityksiä, on oleellista, että ne voivat saada tällaisen aseman ja voivat hyötyä konkreettisella tasolla tästä asemasta. Valtuutetun talouden toimijan aseman parantaminen sitten äh, toteutuu niin, että myös muut voivat vakuuttua siitä intressistä, joka on sillä, että saa tällaisen aseman. Me olemme tehneet yhdessä yhteisen yhteistyön hengen mukaisesti tarkistuksia siitä, että valtuutetun talouden toimijan asemaa tehostettaisiin, parannettaisiin. Edelleenkin pysymme niin sanotussa valkoisessa osassa alkuperäisen tekstin osalta. Tässä varjoesittelijät ja minä ja myös muut valiokunnan jäsenet ovat toivoneet eh, pystyvänsä tekemään tarkistuksia – Niitä on merkittävä määrä. Me katsoimme nopeasti niitä varjoesittelijöiden kokouksessa ja tässä vaiheessa muiden jäsenten tekemät tarkistukset eivät ole nostaneet mitään suuria kiistakysymyksiä tai vastalauseita esille poliittisissa ryhmissä. Tämä ei tarkoita sitä, että niitä kaikkia voitaisiin tukea, mutta tässä vaiheessa emme ole ainakaan toivoneet niiden pysäyttämistä tai jumiuttamista. Tarpeen mukaan sitten niistä voidaan keskustella. Tästä syystä, arvoisa puheenjohtaja, olen esittelijän ominaisuudessa tämän valkoisen osan kohdalla esittänyt tarkistuslistan. Varjoesittelijät ja muutkin valiokunnan jäsenet ovat tehneet näitä tarkistuksia ja ne on nyt listattu pitkäksi listat, listaksi. Siellä on 71 tarkistusta. Meillä on yhteisiä tarkistuksista tähän väliaikaisen, väliaikaisuuteen liittyen ja valtuutetun talouden toimijan liittyen ja käsitellään myös muita aiheita, joita kollegat ovat halunneet nostaa esille. Katsotaan sitten, miten näistä voidaan pitää kiinni ja sisällyttää ne keskusteluihin. Yleisemmällä tasolla puhuttuna, kun otetaan huomioon eri aihealueet, jotka ovat nousseet esille tarkistusten kautta, näitä tarkistuksia vielä kerran ovat tehneet joko varjoesittelijät tai sitten muut valiokunnan jäsenet. Ja kun ajatellaan tätä valkoista osaa ja sitten myös tarkistuksia on tehty niin sanottuun harmaaseen osaan. Totta kai voimme äh, niitä jo alusta saakka muuttaa. Ensinnäkin siis valtuutetun talouden toimijan aseman tehostaminen. Siitä on tehty paljon tarkistuksia, niin kuin juuri äsken totesin. Ne kuitenkin kokonaisuudessaan menevät samaan suuntaan. Aivan niin kuin yhteisetkin tarkistuksemme, joita varjoesittelijät ovat tehneet ja jo, jonka jo otin esille mietintöluonnoksessa. Kaikki tarkistukset pyrkivät siihen, että tämä asema olisi paljon houkuttelevampi toimivampi ja mahdollistaisi sen, että saataisiin konkreettisia huomattavia etuja tästä asemasta. Nämä menevät aivan samaan suuntaan, saman ajattelutavan mukaisesti kaikki. On myös kollegoita, jotka ovat halunneet, aivan niin kuin mietintöluonnoksessakin jo toin esille, sisällyttää alkuperäiseen tekstiin määräyksiä, jotka heidän mielestään ovat oleellisia. Tämän toin esille jo edellisissä puheenvuoroissani. Tietyt määräykset ovat mielestäni oleellisia alkuperäisessä tekstissä ja myös muut kollegat yhtyvät tähän huoleen ja ovat tehneet aloitteita tähän suuntaan. Olen tietoinen siitä, että täytyy olla valppaana, tarkkana, jotta lopputeksti ei sitten ole liian raskassoutuinen, liian pitkä, vaan täytyy valvoa, että johdonmukaisuus, helppolukuisuus ja yksinkertaisuus säilyy. Olen pyrkinyt ottamaan huomioon nämä eri tarkistukset, jotka haluavat tähän perustekstiin sisällyttää tiettyjä määräyksiä, mutta kuitenkin pitää pitää kiinni helppolukuisuudesta ja yksinkertaisuudesta. Sitten toinen aihe, jota tietyt kollegat ovat halunneet. Tietyt menettelyt tarvitse, tarvitsisivat yksinkertaistamista niin, että annettaisiin tällainen mm, alustava ilmoitus Tietyt kollegat ovat tehneet tarkistuksia, joiden pyrkimys on se, että talouden toimijat tai valtuutetut talouden toimijat voidaan, äh, heille voidaan myöntää tietty poikkeusjärjestely. Minulla ei ole mitään periaatteellista vastustusta tämän tavoitteen suhteen, johon voin laajasti otettuna yhtyä. Mutta täytyy kuitenkin olla varovainen – kun ajatellaan menettelyjä ja velvoitteita, jos, jos niitä lähdetään poistamaan, helpottamaan huomattavalla tavalla, kaikkia hallinnollisia menettelyjä ei voida tietenkään syrjäyttää ja unohtaa, vaan täytyy löytää tuliunionissa oikeanlainen tasapaino. Sillähän on kuitenkin suojaava rooli, turvallisuuden ja varmuuden takaava rooli. Eli erilaiset valvontatoimet ja seuranta on välttämätöntä. Täytyy löytää oikeanlainen tasapaino tässä aiheessa. Yksinkertaistamista totta kai tarvitaan, mutta täytyy olla myös takeita ja varmuutta. Tiettyjen sääntöjen kunnioittamista turvallisuus- ja varmuusasioissa. Sitten muitakin kysymyksiä on nostettu esille tarkistuksessa. Niitä täytyy vielä syvemmin käsitellä keskusteluissa erityisesti esittelijä- ja varjoesittelijöiden keskusteluissa. Ajattelen tässä mahdollisuutta poistaa velvoite siitä, että talouden toimijan pitäisi olla sijoittautunut tuliulionin alueelle. Tässä pitää päästä tasapainoon niiden jäsenten kantojen välillä, jotka haluavat poistaa tällaisen velvoitteen ja toiset taas haluavat oikeita puitteita, täsmällisiä puitteita – Seuraava aihe, alkuperäsäännöt. Tämä aihe on totta kai erityisen tärkeä aihe. Tiettyjä mielenkiintoisia tärkeitä tarkistuksia on tehty alkuperäsäännöistä. Voisin ehdottaa tässä kompromissitarkistusta, joka on kuitenkin hengeltään tarkistusten hengen mukainen. Jos se hyväksyttäisiin, niin parlamentti ja valiokunta pääsisivät vahvaan kantaan, koko parlamentin kattavaan kantaan tässä aiheessa. Sitten tulliarvon määrittely. Tämäkin aihe on herättänyt kiinnostusta. Aivan niin kuin alkuperäsäännöissä, kun määritellään tulliarvoa, niin tässäkin on vielä työtä tehtävänä, jotta saamme aikaiseksi kompromissitarkistuksen, joka sitten saa enemmistön tuen taakse valiokunnassa. Poikkeukset artiklaan 6. Muistutan, että tämä artikla sisältää periaatteen siitä, että tulli perusteet täytyy aina toimittaa, kun on kyse tulliviranomaisen ja talouden toimijan välisistä menettelyistä. Tämä menettely pyrkii helpottamaan yhteistyötä tullin sisällä, mutta myös takaamaan turvallisuuden ja varmuuden tavarakaupassa alueellamme. Tässäkin täytyy vielä tehdä lisätyötä, jotta löydämme kompromissin, joka mahdollistaa sen, että päästään tasapainoiseen muotoiluun. Sitten arkaluontoinen kysymys, joka liittyy toimivaltuuksien jakoon, toisaalta täytäntöönpanotoimiin delegoituihin säädöksiin. Tässä on parlamentissa aika lailla uusi aihe kyseessä ja katson, että olisi päästävä johdonmukaiseen, kokonaisvaltaiseen näkemykseen aiheesta, joka mahdollistaa sen, että varmistetaan, että toimivaltuudet ja ää, valtuudet, joita parlamentilla on, varmistetaan ja vahvistetaan. Meillä on delegointisäädöksiä, täytäntöönpanosäädöksiä. Tästä ei saa tulla toimielinten välistä kiistaa, ikään kuin talon sisällä käytävää kiistaa. Katson kuitenkin, että jokaisen toimielinen elimen täytyy ponnistella, jotta löydetään sitten sopimus ja yhteisymmärrys, joka on järkevä, tasapainoinen niin, että tulliunionista voi tulla sisämarkkinoiden ja unionin todellinen pilari. Tässä vaiheessa täytyy myös nostaa esille, että tietyt parlamentin tarkistukset, joita on jätetty, ovat parlamentin yleisen kannan vastaisia näissä toimivaltuusasioissa. En lähde niitä tässä luettelemaan, vaan otan yhteyttä kollegoihin, jotka ovat jättäneet tällaisia tarkistuksia ja nostan esille sen, että Onko järkevää tällä tavalla toimia? Pidemmekö kiinni toimivaltuuksistamme vai emme? Puheenjohtaja, hyvät kollegat, työssämme alkaa valiokuntakäsittelyssä tärkeä viimeinen vaihe. Olen kaikkien varjoesittelijöiden kanssa yhteistyössä, kaikkien jäsenten kanssa, jotka toivovat olevansa yhteistyössä. Voimme näin, näin tehdä. Tämä on monimutkaista työtä ja ehdotankin, että meillä olisi varjoesittelijöiden uusi kokous seuraavan täysistunnon yhteydessä Strasbourgissa. Ja yritämme löytää päivämäärän, joka sopisi kaikille asianosaisille. Tässä vaiheessa totean vielä, että olen mielelläni kuulisin valiokunnan, komission ja neuvostonkin näkemyksiä, jos he haluavat niistä kertoa johtopäätöksenä vielä puheenjohtaja, hyvät kollegat. Me haluamme luoda tehokkaamman, tehokkaamman perustan tulliunionille, syvällisemmän perustan, ja tämä voi johtaa myönteiseen ympäristöön, sellaiseen ympäristöön, joka on kasvulle, työllisyydelle eh, myönteinen ja joka vähentää hallinnollisia ongelmia, kaikenlaisia taakkoja, jotka ovat talouden toimijoiden riesana. Ja kuitenkin pidämme kiinni turvallisuudesta ja varmuudesta näin tärkeässä kysymyksessä. Mehän puhumme kauppavaihdosta, tavaravaihdosta unionin sisällä, ja tämä on hyvin tärkeää yhteiskunnillemme. Yhteistyötä toivon voivani jatkaa. Mahdollista, että pääsemme vahvan kantaan parlamentissa. Kaikilla meillä on sama tavoite. Haluamme syventää tulliunionia. Tehokkaampi tulliunioni, syvällisempi tulliunioni, joka toimii uudenaikaisempien ja käytännönläheisempien periaatteiden pohjalta, syventää sisämarkkinoita. Ja totta kai kaikki valiokunnan jäsenet pitävät tätä hyvin tärkeänä tavoitteena. Kiitos puheenjohtaja. Well, thank you very much, Mrs. Paljon kiitoksia. Rouva Le Grip, tämä oli erittäin laaja asiakirja. Ja te otette esiin meidän vastuitamme, mitä tähän uudelleen laadintaan tulee. Ja nämä lisäosa, jotka yrittävät siis muuttaa näitä periaatteita. Ja kuten sanoitte, niin tässä täytyy neuvotella neuvoston ja komission välillä, jotta voidaan hyväksyä muutoksia myös tähän ydintekstiin. Sehän on toimielinten välisessä sopimuksessa kirjattu ylös. Jos voisimme ydintekstin tehdä muutoksia, niin se olisi tietysti hyvä asia. Sitten varjoesittelijät. Rova Rapti ensin, olkaa hyvä. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ. Ε, πρώτα απ' όλα θέλω να συγχαρώ την εισηγήτρια, την κυρία Λεγκρίπα. Onnittelisin esittelijää tästä erinomaisesta työstä, jota hän on tehnyt. Tämä on hyvin vaikea asia ja osittain jopa kuuma perunakin. Hän on kuvailut monia asioita hyvin selkeästi, todellakin. Ja tämä tietenkin helpottaa minun työtäni, koska minäkin pyrin olemaan hyvin selkeäsanainen ja lyhytsanainen. No, mitä tulee tähän väliaikaiseen äh, tallentamiseen. En nyt mene tähän peripohjaisesti, koska hän jo esitteli jo sitä analysoi äh, tarpeellisessa mitassa. Mutta näistä tarkistuksia on esitetty monista äh, poliittista ryhmistä. Ja luulenkin, että nämä tarkistukset tulevat auttamaan yksinkertaistamista tässä menettelystä sellaisella tavalla, joka on tehokas ja samalla myös turvallinen. Nämä asiat ovat äärimmäisen tärkeitä, niin kuin tiedätte. Toinen asia koskee näitä rahallisia, tätä rah, rahallista järjestelyä, se liittyy tietenkin delegoitujen säädöksiin. No, nämä talousvirastot tai taloudelliset virastot tai rahoitusvirastot eh, luulenpa, että meidän täytyy olla hyvin varovaisia sen suhteen, mitä me aiomme delegoida nyt komissiolle, jo komission päätettäväksi siis. Tämä, eh, tällaiset taloudelliset tai, tai rahoitusvirastot ovat hyvin tärkeässä roolissa tällä varainhoitokaudella. Ja e, koska tässä täytyy ottaa huomioon myös kansalliset e, tekijät. Ei mitään protektionismia ajatellen, vaan pikemminkin, jotta me pystyisimme suojelemaan pk-yrityksiä halusin vain tämän selventää, e, jotta ei synny mitään väärinkäsityksiä. Ei ole kysymys protektionismista, vaan tässä on kyse pk-yrityksistä ja niiden suojelemisesta. No, mitä taas tulee elektroniseen viestintään ja tulliin, no epäilemättä me tarvitsemme jonkinlaisen e-järjestelmän, se on ihan selvä juttu. Mutta täytyy voida olla mahdollista saada selvennyksiä, mutta nämä selvennykset ja selitykset ne täytyy ainoastaan toimittaa, mutta ne täytyy voida myös viestiä elektronisesti, jotta ihmiset saavat yhteyden elektroniseen maailmaan. Ja sitten kun ajatellaan poikkeuks, poikkeustapauksia, jos tarvitaan tällaista ylimääräistä selvitystä, ja tämän koodin puitteissa – Täytyy ottaa huomioon myös eräs lisätekijä, nimittäin ne, te, ne jotka eivät kuulu Euroopan unionin piiriin, puhun siis niistä maista, jotka ovat Euroopan unionin äh, naapureita, niin totta kai ne käyttävät äh, omassa tullijärjestelmään samaa järjestelmää. Tässä on vielä aika lailla työtä tehtävänä. Ja kuten esittelijämme sanoi, Meillä on sopimus yleisellä tasolla, mutta sitten äh, paholla, piruhan piilee yksityiskohdissa. Ja nämä pienet asiat, äh, pienet asiat, jotka ovat kuitenkin tärkeitä yksityiskohtia, meidän täytyy erityistä huomiota kiinnittää niihin, ja silloin kun me teemme sen, niin silloin me pääsemme, pääsemme varmasti jonkinlaiseen sopuun loppupeleissä ja pääsemme eteenpäin turvallisella tavalla joka koituu Euroopan unionin kansalaisten eduksi. Vielä kerran haluaisin kiittää Rova Le Gripiä ja muita varjoesittelijöitä tehdystä työstä. Haluan kiittää myös puheenjohtajaa, joka on tukenut ja auttanut meitä niin kovin, kovin hienolla tavalla. Kiitoksia. Thank you very much. Uh, some... Kiitos. Ja... Anteeksi vielä muutama sekunti. Halusin vain sanoa, että olen kovin pahoillani, koska minun täytyy lähteä Minulla on toinen mietintö, jota olen työstänyt, ja se on tässä naapurissa, mutta tulee kyllä takaisin. Älkää katsoko, että minun poistoni merkitsisi jotain. Tällaista nyt vain sattuu. Olen todellakin kiinnostunut tässä, mutta viereisessä huoneessa on tärkeä mietintö myös. Tulin takaisin. Uh, no, tervetuloa sitten takaisin, herra Hatsimarkaakis. Oli Schmidt puhun Ulle Schmidtin puolesta. Hän haluaa kiittää esittelijä ja varjoesittelijöitä hyvästä yhteistyöstä. Ennen kaikkea, kun pyritään muuttamaan näitä laajoja osia, joista mainittiin. Näissä valkoisissa osissa voidaan taata se, että Euroopan unioni hyötyy mutta Olle Schmidt on epävarma se, että poistetaan tämä väliaikainen varastointi artiklassa 134. Harmonisointi on tarpeellista, että saadaan aikaiseksi riittävä tullivalvonta kaikissa jäsenvaltioissa, mutta Olle Schmidt haluaisi painottaa, että komission täytyisi taata jäsenvaltioille poikkeuksia, jotta voidaan testata myös muutoksia ja yksi yksinkertaistamista tullilainsäädäntössä. Uudet tekniikat tietysti hyödyntävät kaikkia jäsenvaltioita. Tulliarvo on erittäin tärkeä kysymys, koska sillä on suora vaikutus kerättyihin tulleihin. Totta kai se myös vaikuttaa EUn budjettiin. Herra Schmidt haluaisi painottaa, että meidän täytyisi pitää kiinni tietyistä eduista ja hän uskoa. Ja sitten nämä säännöt, jotka liittyvät alkuperäasemaan, ovat erittäin tärkeitä. Ennen kaikkea tämä etuuskohtelukysymys. Tähän tarvitaan selkeitä sääntöjä ja varmasti saadaan aikaiseksi kompromissi. Äh, Esittelen ja kollegan kanssa. Kiitos. Uh, thank you very much. Uh, Mrs. Kiitoksia kovasti. No, minä haluan kiittää esittelijää ja vielä vahvistan, että meidän ryhmämme tukee näitä kompromissia tarkistuksia. Emme vaan ehtineet allekirjoittaa niitä, mutta olemme niiden, olemme niiden takana ja kannatamme niitä äänestyksessä. Halusin vain selventää tämän, jotta tulee selväksi, että, että todellakin suuri enemmistö parlamentissa on näiden valkoisen alueen tarkistusten takana. Tämän halusin vain nimenomaisesti vielä selventää tässä. Haluan katson myös, että tarkistukset, esittelijän tarkistukset ovat tasapainoisia, joka ei ole yksinkertaista, koska tässä on niin monenlaisia intressejä tällä sektorilla, jotka ovat hyvin, tässä tähän liittyviä myös valtavia taloudellisia intressejä ja myös turvallisuusintressejä. Siinä mielessä hän on todellakin tehnyt parhaansa saadakseen tasapainoisen mietinnön paperille. Ja olisin vaan, ottaisin esille vain yhden kohdan, joka, josta Schmidtkin puhui, tai Schmidt, johon Schmidt viittasi, eli nämä alkuperäsäännöt. Meidän täytyy todellakin pitää huolta siitä, että, että ne ovat oikeudellisesti kitkattomia ja voitteettomia. Jos meillä ei ole oikeudellista varmuutta ja turvallisuutta, niin silloin meille luomme enemmän äh, ongelmia kuin mitä me pystymme ratkaisemaan. Tämä on minun vetoomukseni monien tarkistusten osalla on erityisen tärkeää, että alkuperäsäännöissä on selkeät, oikeudelliset, turvalliset ja varmat määritelmät. Kiitos. Thank you very much. Uh, Mrs. McClarkin. Kiitos, Ruva McClarkin. I'm speaking this morning. Puhun nyt Bilansin nimissä aivan lyhyesti. Tarkistuksia vielä työstetään varjoesittelijöiden ja esittelijän kanssa tekstin täydentämiseksi, jotta pääsemme yhtenäiseen kantaan valiokunnassa, niin kuin tehtiin myös tullimietintöjen osalta. Monia tarkistuksia on tehty äh, aseman suhteen. Biland ja muut kollegat ovat tehneet tällaisia tarkistuksia. Me tuemme sellaista lähestymistapaa, jossa yksinkertaistetaan äh, sellaisten yritysten asemaa, sellaisten talouden toimijoiden asemaa, jolla on tällainen valtuutettu asema. Sitten alkuperäsäännöistä liittyen tähän valkoiseen osaan, niitä pitäisi pohtia, mutta kompromissi sanamuoto liittyy varjoesittelijöiden tekemään työhön ja yhteistyöhön. Artiklassa 62, siinä on tulliarvon määrittämiskysymyksiä ja siihenkin on tehty tarkistuksia. En tiedä mikä on esittelijän kanta tässä, mutta omasta näkökulmastani tuen lähestymistapaa, jolla ei ole kielteisiä vaikutuksia EUn talouteen. Sitten tarkistukset, joilla nostetaan esille delegoidut ja täytäntöönpanosäädökset. Tästä täytyy keskustella esittelijän kanssa ja varjoesittelijöiden kanssa. Kiitos. Thank you very much. Now... Kiitoksia. Onko mitään muita, muita puheenvuoroja varjoesittelijöitä? No, ellei, niin sitten minä pyytäisin komissiota lausumaan muutaman sanasen tästä ja kommentoimaan näitä huomautuksia. Ja tästä valkoisesta osasta voitteko vahvistaa, ja onko olemassa muodollista sopimusta komission tasolla tässä vaiheessa? Nämä ovat aika kuumia perunoita nämä formalisoidut asiat. Ja komissiossa on tätä asiaa, asiaa on käsitelty myös. Me olemme olleet tiivissä keskusteluyhteydessä komission neuvoston suuntaan. Ehkä tässäkin voidaan päästä eteenpäin, mutta komission edustaja Clarkin voi, ne kommentoida tätä mietintöä ja kuulemiaan keskusteluja tähän mennessä. Olkaa hyvä. Merci, monsieur le président. Kiitos puheenjohtaja. Ensinnäkin haluan todeta, että meillä on aikataulu ehdotusten käsittelemiselle, jotta pidämme kiinni aikataulusta, niin toki se on kaikille toimielimille haaste. Haluan kiittää tätä valiokuntaa ja puheenjohtajaa sekä esittelijää, kaikkia jäseniä tekemistänne ponnisteluista, jotta voidaan pitäytyä tässä hyvin tiukassa aikataulussa. Olemme aivan yhtä lailla innostuneita komissiossa kuin te täällä lainsäädäntötyössä. Kuulimme esittelijän puheenvuoron ja myös kommentit varjoesittelijöiltä. Kysymys, joka liittyy harmaisiin ja valkoisiin osiin. Täytyy sanoa puheenjohtaja, että joka tapauksessa tässä vaiheessa menettelyä komissio ei voi ottaa kantaa virallisesti, ei valkoiseen eikä myöskään harmaiseen osaan. Valkoisen osan suhteen siitä voidaan toki keskustella. Otan tästä vain esimerkin Esittelijä mainitsi, että lukuisat tarkistukset, joita on tehty tästä väliaikaisen varastoinnin ilmoituksesta, se kuuluu valkoiseen osaan, mutta tämä ei ole varmaan komission näkökulmasta, koska komissiokin on tehnyt ehdotuksen, jolla muutettaisiin tätä seikkaa. Eli kyllä tämä on ala, jossa neuvottelu- ja keskusteluvara on aika lailla huomattava. Mutta joka tapauksessa, aivan niin kuin totesitte, se, että lainsäätäjä, lainsäätäjä puuttuu seikkoihin, jotka eivät ole mukana komission ehdotuksessa, on totta kai herkkäluontoinen kysymys. Meillä on toimielinten välinen sopimus. Joka tapauksessa komission täytyy odottaa, jotta saamme nähdäksemme, nähdäksemme toimielinten toivottavasti yksimielisen kannan, joten voidaan katsoa minkälaisia muutoksia tässä mielessä tulisi tehdä ja voidaan tehdä. No sitten itse aiheesta, en nyt mene tässä vaiheessa tarkistuksiin, mutta jos palaisin kuitenkin tiettyihin yleisempiin kommentteihin, jotka nousivat esille keskustelussa. Ensinnäkin talouden toimijan arvon, aseman parantaminen. Totta kai tämä on myös komission huolena. Sen takia ehdotus on tehty. Kysymys oikeastaan kuuluukin, ovatko ehdot tai elementit tämän aseman suhtaan ja edut, jotka liittyvät tähän asemaan, sellaisia, jotka täytyisi määritellä tiukasti perustekstissä, vai pitäisikö olla jonkinlaista liikkumavaraa, jotta niitä voitaisiin sitten tilanteen mukaan sopeuttaa ja tarpeiden mukaan sopeuttaa, esimerkiksi valvonnan näkökulmasta ja niin, että tietyistä luvista voitaisiin esimerkiksi periä maksuja meillä ei ole eriäviä lähestymistapoja toimielinten välillä, kun ajatellaan parlamenttia ja komissiota, mutta täytyy säilyttää tasapaino aivan niin kuin esittelijä Le Grip totesi. No sitten seikka, joka myös nousi esille, nimittäin se, että parlamentti ja tämä valiokunta ja sama ajatus nousee esille myös neuvostossa tietyistä säännöksistä, jotka ovat mahdollisesti kenties perustekstissä, perussäädöksessä mukana, ja tällä hetkellä ne ovat tullikoodeksissa. Kyse on ikään kuin painottamisesta ja tasapainosta. Komission kanta tässä aiheessa on sellainen, että totta kai me tiedämme, että lainsäätäjän ei tarvitse antaa valtuuksia komissiolle mutta toisaalta taas, jos määräykset ovat riittävän vakaita ja hyvin tunnettuja, eivät aiheuta kiistaa ja mahdollistavat sen, että saadaan oikeusvarmuus ja selkeys. Varmistetaan myös perustoimijoiden oikeusturvallisuus, niin totta kai nämä säännöt voidaan säilyttää sitten perussäädöksessä kunhan pidetään kiinni tasapainosta ja joustavuudesta, jotta säätely sitten voi sopeutua tilanteeseen ja taloudellisen ympäristön kehittymiseen. No sitten menettelyjen linjaus, komitologia, delegoidut säädökset. Tässä mennään erityisen arkaluontoisiin kysymyksiin, koska sopimuksen tulkinta ja soveltaminen tapauskohtaisesti voi aiheuttaa eriäviä analyysejä. Komissio tästä näkökulmasta pitää parempana, että odotetaan, että tämä valiokunta ja parlamentti kokonaisuutena ensin muodostaa oman käsityksensä asiasta, eli mikä pitäisi olla se valtuutus, jonka komissio saa tietyn määräyksen osalta, ja pitää odottaa myös, mitä neuvosto asiasta on mieltä. Ja sitten katsotaan, minkälaista eriävyyttä tai yhteneväisyyttä on lainsäätäjien kannoissa. Ja jos tämä aihe muotoutuu merkittäväksi keskusteltavaksi aiheeksi trilogissa, niin toimitaan sitten sen mukaan. Puheenjohtaja. Haluaisin palata oikeastaan puheenvuoroni alkuun. Teidän työnne etenee hyvin. Hyväksyntä aikataulu on määritelty aivan alkuperäisen suunnitelman mukaisesti. Odotamme, että neuvosto etenisi yhtä lailla ripeään tahtiin. Ja totta kai komission kanta ja erityinen pyyntö komissiolta on se, että huomioitaisiin määräaika sen takia, että talouden toimijat tarvitsevat sitä tietoa, mikä heidän toimintansa juridinen kehys on. Tämän tiedon he tarvitsevat mahdollisimman nopeasti ja komissio korostaa sitä, että alkuperäinen aikataulu täytyy säilyttää. Tullikoodeksi täytyy, täytyy hyväksyä sellaisessa aikataulussa, joka meillä alun perin on esitetty, jotta se astuu sitten voimaan kesäkuussa 2013. Kiitos puheenjohtaja. Uh, well, thank you very much for... Uh, Kiitoksia kovasti tästä vastauksesta ja myös näistä selvennyksistä, jotka oli, jossa meillä on vähän liikkumavaraa, jos näin voidaan asia ilmeisesti, koskee lähinnä näitä valkoisella pohjalla olevia tekstejä. Nämä delegoidit ja toimen täytäntöpanon säädökset, tämä on tietenkin melkoinen ö, ö, mahdollisesti melkoinen uhkatekijä on joka tapauksessa pyydän tota, esittelijää sitten tekemään yhteenvedon, mitä, mikä tässä tilannessa on. Laura Le Grip. Merci, monsieur le président. Kiitos puheenjohtaja. Aivan nopeasti haluan kiittää niitä kollegoita, jotka ovat käyttäneet puheenvuoron ja myös varjoesittelijöitä. Ja niitä, jotka ovat toimineet sijaisina Kommentit olivat hyvin rakentavia ja osoittavat erinomaista yhteistyön henkeä. Me kaikki olemme tietoisia siitä, että tämä aihe on monimutkainen, tekninen. Se on täynnänsä kaikenlaisia osatekijöitä ja täytyisi huomioida, että kun tiettyjä artiklan osia muutellaan, niin se vaikuttaa sitten kokonaisuuteen. Ja tässä täytyy olla totta kai valppaana ja varovainen. Yksityiskohdat ovat tärkeitä kokonaisuuden kannalta. Eli täytyy kuunnella, minkälaisen viestin me haluamme välittää tällä talouden toimijoille. yritysmaailmalle ja erityisesti PK-yrityksille – Tässä täytyy totta kai löytää oikeanlainen tasapaino. Tämän aamun keskustelut osoittivat jälleen kerran tätä todellisuutta, huoltamme sitä, että me haluamme edetä järkevällä tavalla yhtenäisenä eteenpäin, tasapaino säilyttäen. Haluan kiittää myös niitä kollegoita, jotka selvästi haluavat vahvistaa tukensa tietyille perusmuutosesityksille, esimerkiksi tästä väliaikaisen varastoinnin ilmoituksesta, valtuutetun talouden toimijan aseman parantamisesta ja niin edelleen. Nehän ovat perusaiheita. Sitten todettiin, että on tiettyjä aiheita, jossa vielä täytyy päästä oikeanlaiseen sopimukseen. Täytyy löytää oikea nuotti, oikea sävel, niin kuin musiikissa sanotaan. Eli tarvitaan sähköistä tukea tullaukseen. Tiettyjä velvoitteita kenties täytyy helpottaa. Alkuperäsäännöt luonnollisesti. Kyllä kuulin tämän viestin, eli tässä on kyllä varaa vielä mennä eteenpäin, mennä pidemmälle työtä. Ja myös luovuutta tarvitaan, jotta pääsemme määrittelemään oikealla tavalla hyödylliset, mutta, sää, mutta tarkat ja yksityiskohtaiset säännöt näissä asioissa, jotta sitten ei synny epävarmuutta ja epäselvyyttä. Tämä on suuri aihe ja olen siitä hyvin tietoinen. Kuulin kyllä esimerkiksi Ryylen ja Smithin huolenaiheet ne vais pas euh, poursuivre plus avant. Je termine. Lopuksi vielä työn jatkosta ja toimivaltuuksien jaosta. Tämä on herkkä aihe, eli perussäännökset, delegoidut säädökset, täytäntöönpanosäädökset. Tässä täytyy olla tasapainoinen ja täytyy pitää mielessä se, että oikeusvarmuus on säilytettävä – Toiset toimielimet eh, täytyy totta kai vakuuttaa siitä, että tämä on meillä tiedossa ja muistissa ja emmekä halua välittää minkäänlaista asennetta, joka, joka ei olisi järkevä tai viisas tässä asiassa. Meidän täytyy löytää tasapainoinen ratkaisu toki, mutta sen lisäksi täytyy saada teksti, joka ei ole liian pitkä liioitellun täynnänsä elementtejä, jolla ei ole minkäänlaista perustetta olemassaololle, vaan keskeiset määräykset täytyy sisällyttää perustekstiin ja sitten sopeuttaa näitä muita välineitä, eli delegoituja säädöksiä ja täytäntöönpanon säädöksiä tilanteen mukaan. Delegoidut ja täytäntöönpanon säädökset ovat myöskin valikoimassamme. Ja niitä täytyy sitten ja älykkäällä tavalla, järkevällä tavalla käyttää, jotta perustekstiin tietyt seikat sisällytetään. Tekstin on oltava selkeä ja helppolukuinen, soveltuva niille, joille teksti on tarkoitettu. Totta kai viranomaisille ja asiantuntijoille, mutta ennen kaikkea yritysmaailmalle, joka tarvitsee vakautta, selkeyttä, yksinkertaistamista. Niin kuin sanoin, haaste on edetä tässä, koska määräaika varjoesittelijöille on aika lähellä jo. Strasbourgin viikolla on tulossa seuraava kokouksemme ja totta kai aikataulu on tuolla takaraivossa mukana koko ajan. Toivomme, että voimme pitäytyä tässä aikataulussa ja se kaik- sitoo meitä kaikkia. 18. joulukuuta on siis muistissa. Good. Well, thank you very much uh, indeed. No, kiitoksia kovin paljon. No, me varmasti käymme alustavan keskustelun jo 17. päivä ennen sitä päätöksentekoa tässä vaiheessa. Sitten on keskustelussa päätty eteenpäin myös neuvoston kanssa. Esittelystä täysin kiinni, että onko tämä ensimmäisen käsittelyn aikana hoidettava lainsäädäntöasio – mutta kun otetaan huomioon tämä tärkeys ja aikataulu, jos esittelijä näin niin päättää, niin te esit, ehkä esittelette sitten tämän esityksen hyväksyttäväksi, koska ensimmäisen käsittelyn sopimus on sellainen, joka ei välttämättä ole kauhean läpinäkyvä. Tämä on hyvä muistaa. Me meidän syytä julkistaa myös aikataulu, mutta se on teidän ja varjostelijoiden asia. Teidän konseptinne eh, delegoiduissa ja täytäntöpanosäädöksissä on oikein hyvä. Ja me pyydämmekin sihteeristöä sitten olemaan yhteistyössä teidän kanssa, niin että saadaan selväksi se, että nämä säädökset, näitä säädöksiä, näitä säädöksiä käytetään adekvaatilla tavalla. Ja kuten tiedätte, komissio tällä hetkellä on on viemässä parlamentin tuomioistuimeen. En tiedä, onko juttu vielä päällä tällä hetkellä ja mitä komissio katsoo, että, että nämä delegoidussa työtöpäräsäädöksissä ei ole toimittu oikealla tavalla. En nyt laske leikkiä, että tota, tämä on räjähtämätön pommi, mutta kyllä tämä tuomioistuinjuttu saattaa laukaista jonkun pommin, mutta kyllä tällainen yhteinen käsitys näissä asioissa on hyvin tärkeää Sihteeristö muistuttaa minua siitä, että kaikillahan on kopio tästä työjärjestyksestä ja, ja siellä on oikeastaan selkeitä säädöksiä ja määritelmiä näitä, näihin on hyvä tutustua, koska joskus nämä asiat tuntuvat varsin abstrakteilta. Osa ongelmaa tällä hetkellä lienee siinä, että jäsenvaltiot katsovat, että delegoidut säädökset eivät ole riittävän avoimia konsultaatioille. Ja kuten tiedätte, me olemme, olemme olemme lisänneet vissiä ehdollisuutta delegoituihin säädöksiin, jotta katsotaan, voitaisiin nähdä, että päästäänkö sopimukseen. Parlamentti yrittää nyt päästä horisontaaliseen sopimukseen neuvoston ja komission kanssa näistä asioista siitä, miten delegoituja säädöksiä voidaan oikeastaan toteuttaa, jotta tämä asia voidaan ratkaista. Täytyy sanoa, että nyt kun ajatellaan tätä tärkeyttä, niin tässä on vissiä painotusta tämän takana, niin ne, jotka ovat tekemissä puheenjohtajiston kanssa, niin tämä täytyy ottaa huomioon. Mutta me toivotamme teille ja teidän tiimillenne, jotka olette, te, te olette te, tehneet hyvää työtä. Tässä on kolme viikkoa aikaa selvittää tämä. Ö, ja etulinjassa ovat delegoidut ja täytäntöpanosäädökset ja, ja varoitan vain tätä, että olkaa tarkkana ja te olette kuitenkin näiden säädösten kohdalla eturintamassa. Kiitoksia kovasti. Sitten me siirrymme seuraavaan kohtaan. Uh, item on the agenda today, which is the energy... Seuraava asia on kohta viisi energia-alan etenemissuunnitelma. Uh, Tiedän, että herra Schmidt on kaukana, kaukana AKT-valtuuskunnan kanssa, mutta hän on delegoidut tämän aina läsnä olevalle äh, kollega Hachiman Kalkesille, joka esittelee tämän Schmidtin puolesta. Ennen kuin hän tämän tekee, toivottaisin tervetulleeksi herra Weströmin äh, komissiosta, herra Westopin äh, energiapääosastosta, ja hän sitten pääsee puhumaan hieman myöhemmin. Katsotaanpa, kuka varjoesittelijä on paikalla. De Campos, te puhutte sitten Schmidtin jälkeen. Varmaan Paskus on täällä, Ryyly on täällä, McLaakin on täällä. Ainakin toistaiseksi, ennen kuin, ellei hän sitten anna jossain vaiheessa merkkejä, että vielä viilen tulee. Ja Hatsimar Kalkkista aloittaa. On behalf of uh, Mr. Schmidt, I would like to thank... Herra Schmidtin puolesta haluaisin kiittää varjoesittelijöitä hyvästä yhteistyöstä. Me äänestämme tästä näistä tarkistuksista tänään iltapäivällä. On aiheita, joista ei ole päästy sopiin. Ydinenergia on yksi sellainen. Lausunnonlaatija on sitä mieltä, että turvallinen ydinenergia on tärkeä myös tulevaisuudessa, mutta sitten myös kysymykset, kuten liuskekaasu, ovat vielä hieman epävarmoja, mutta täytyy olla pelivaraa tulevaisuutta varoin, mitä teknologiaan tulee. Ulle Schmidt uskoo, että on saatu aikaiseksi tasapainoinen kompromissi. Komission skenaariot lisäävät kustannuksia, siis hiili, vero muun muassa ovat avainkysymyksiä. Jäsenvaltiot ovat tätä kautta vähentää taakkansa haavoittuvimmille kuluttajille. Kuluttajan Kouluttaminen, kouluttaminen ovat avainkysymyksiä. Täytyy siis saada tietoja sekä yrityksille että kuluttajille. Energia, Riippuvuus on tärkeä kysymys myös esimerkiksi toimitusvarmuusnäkökulmasta. Kaikki ovat olleet yksimielisiä siitä, että energia täytyisi saattaa päätökseen. Kiitoksia. Uh, no niin, katsotaanpa sitten varjot. De Campas on ensimmäisenä, koska hänellä monia samaan aikaan kokoontuvia valiokuntia. Mutta S&D puolesta Campos, De Campos. Uh, let me thank you. Kiitos puheenjohtaja. Haluan Regina ja kiittää siitä, että saan puhua ensin. Haluaisin onnitella Ulla Schmittiä hänen tekemästään työstä tämän prosessin aikana. Asiakirja on melko lailla tärkeä, joka varmasti tulevien vuosikymmenten aikana vaikuttaa elämäämme. Sillä on myös oleellista strategista merkitystä. S ja D-ryhmä voi tukea kuutta kompromissitarkistusta ja olen vakuuttunut, että ne selkeyttävät tekstiä. Valitettavasti en voi osallistua iltapäivän äänestykseen, mutta toivon, että äänestys korostaa lausunnon merkitystä. Mehän puhumme energian sisämarkkinoista, jossa tarvitaan kilpailua, avoimuutta, harmonisointia ja tarkoituksena on päästä lopullisen tavoitteeseemme. Eli toimitusvarmuuteen, kestävyyteen, ympäristön huomioimiseen ja uusiutuvien energialähteiden käyttöön niin, että myös kansalliset säätelyviranomaiset voisivat toimia hyvin yhdessä Euroopan tason kanssa. Valiokunnan päätarkoituksena on taata se, että kuluttajahinnat olisivat matalammat. Totta kai me tiedämme, että joka tapauksessa hinnat nousevat, koska verkosto on vanha ja sitä pitäisi uudistaa ja uudelleen järjestää. Toivomme kuitenkin, että joskus 2040 jälkeen hinnat voisivat sitten laskea. Hyvä uutinen on se, että Eilen hyvin myöhään pääsimme sopimukseen kolmikanta neuvotteluissa energiaverkostoista. Toki tähän vaaditaan vielä neuvoston lopullinen hyväksyntä ja parlamentinkin hyväksyntä. Ja komission kollegion kanta, mutta teknisen sopimukseen jo päästiin. Siinä kannatetaan vahvasti sisämarkkinoiden kehittämistä. Pääesteet sisämarkkinoilla eivät suinkaan ole parlamentin puolella. Tässä täytyy tietenkin olla varovainen sanojensa kanssa. No, Tätä teidän viestinne ei ole äh, tarvitus, tarve avata, se selvisi heti kättelyssä. Rouva Pastos. Obrigada, Sr. Presidente. Ehm, eu vou falar em português porque temos... Puheenjohtaja, puhun portugalia, koska meillähän on tulkit. Ensin haisin, ki, haluaisin kiittää kollega Ulla Schmidtiä. Hän, hän nyt ei ole tänään paikalla. Haluaisin kiittää näistä kompromissit tarkistuksista. Haluan kiittää myös varjoesittelijöitä avoimuudesta ja vuoropuhelusta. Tämähän oli todellakin tarpeellista ja näin me pääsimme konsensukseen. Kuten sanottua, meillä on kuusi kompromissitarkistusta. Nämä liittyvät kuuteen avainkysymykseen. Tässä on kysymys kilpailusäännöistä, päästökysymyksistä, sitten myös talteenotosta ja varastoinnista, verkostoista. Kysymyksessä on myös energiahinnat. No oikeastaan näihin nyt ei liity kovinkaan paljon ongelmia. Eli meille ei varmastikaan sitten tule olemaan ongelmia äänestyksessä. Olen EPPn varjoesittelijä ja haluaisin vielä ottaa kantaa tarkistukseen 34. Tässä puhutaan päästövähennyksistä. Me haluaisimme tähän sanan kansallinen vielä mukaan. Sitten sitten tarkistus 35. Sanna Fuli haluan, halutaan ottaa tähän mukaan niin, että tämä ei olisi aivan niin tiukka kuin mitä tässä on esitytty. Meillä on realistinen kanta ja oikeastaan mitään energiamuotoa ei pitäisi jättää tästä energiasekoituksesta pois. Haluaisin painottaa, että EPP oli erittäin avoin, mitä konsensukseen tulee tässä kysymyksessä mitä tähän kysymykseen tulee. Tarkistus 18 on vedetty pois ja sehän helpotti neuvotteluja ja sitä kautta saimme yhteisymmärryksen aikaiseksi. Minä vedin tarkistuksen 36 pois, se oli oma tarkistukseni, jotta me pääsimme kompromissiin. Minä haluaisin vielä kerran kiittää Ulla Schmidtiä ja muita kollegoja, jotka ovat olleet työstämässä tätä lausuntoa. Ja toivon, että vastuuvaliokunta sitten ottaa myös nämä ehdotukset huomioon. Kiitos. Uh, Kiitoksia, Rova Ich kann mich kurz... Voi puhua lyhyesti, koska minäkin haluan kiittää Herra Schmidtiä monista ehdotuksista, ensinnäkin tästä mietinnöstä, mutta myös kompromissitarkistuksista. Kuitenkin meidän ryhmämme ja ei voi, me emme voi tukea tätä pakettia, koska ydinvoima on meille keskeinen ja kriittinen kysymys. Ja kun ajatellaan niitä suuria rahallisia tarpeita, kun ajatellaan varastointia ja verko, verkkoja ja investointien ohjaamista, niin niiden ei ole, niitä ei ole syytä syytä ohjata ydinenergiaan ja siksi me loppupeleissä emme, äh, emme voi kannattaa tätä äh, mietintöä. No, I think we understand your position. Kyllä me ymmärrämme teidän kantanne. Minulla äh, Viilan on täällä ja sitten edustaja Handlen on juuri keskustelemassa jonkun toisen kanssa, mutta hän pääsee kohta puhumaan meillekin. Herra Viilan sanoo, että että hän on kovin tyytyväinen tähän tekstiin ja kompromissitarkistuksiin. Hän tukee niitä, koska ne ovat hänen mielestään tasapainoisia lisiä tähän tekstiin. Ja hän tukee esittelijää ja aivan erityisesti kompromissitarkistusta kaksi, jossa puhutaan energiamarkkinoista ja puhutaan kolmansista maista. Hän on hyvillään siitä, että tietosuoja, joka näkyy kompromissitarkistuksessa viisi, että se on tullut otetuksi huomioon. Ja hän puhuu myös epätavanomaisista energialähteistä. Jo, hän kuitenkin tukee esittelijä ja olemme hyvin, hyvillämme tästä tekstistä, näin sanoo hän, Viilan siis. Ja sitten on vuorossa herra Handel. Herra Handel, e- ettekö te osallistu keskusteluun? No, selvä toivotan kuitenkin tervetulleeksi teidät tähän valiokuntaan näin ryhmän edustajana. On mukava nähdä teidät. Niin, haluaako joku muu, kukaan muu jäsen osallistua keskusteluun? Siinä tapauksessa annan puheenvuoron äh, herra Westermille komissiosta, joka lausuu muutaman sanan selkeän. Äh, edust- sitten McCardin puhuu, äh, sitten ähm. Kiitos puheenjohtaja, voin puhua varsin lyhyesti Arvostamme niitä keskusteluita, joita valiokunta on käynyt tässä tärkeässä aloitteessamme. Lausunto on pitkälti linjassa sen kanssa, mitä meitä komissio asiasta on. Erityisesti energian sisämarkkinat, niin kuin tänäänkin on korostettu, ovat keskeisiä meille. Niin kuin tiedätte, komissio hyväksyi tiedonannon aiheesta muutama viikko sitten – Siinä täysin tunnustamme sen, että energian sisämarkkinat on saatettava päätökseen. Ei pelkästään itse asian takia, vaan sen takia, että energian sisämarkkinat auttavat meitä muutoinkin energian, energiapolitiikassa. Ne tehostavat kilpailukykyä ja toimitusvarmuutta. Panen merkille keskustelut, joita olette käyneet esimerkiksi ydinenergiasta – ei tule yllätyksenä, että tästä on vaikea päästä sopimukseen, yhteiseen kantaan. Kenties siitä neuvotellaan myöhemmin muissa yhteyksissä. Mielellään jään odottamaan sitten tämän iltapäivän äänestystä. Kiitos puheenjohtaja. Sitten hachivan Kaakis, loppu, kommentti. Kuten me tiedämme ja olemme nähneet, on vaikeaa pitää tasapaino tässä kysymyksessä, mutta mielestäni Ulle Schmidt on onnistunut saamaan tietyn tasapainon. Aikaiseksi toki ymmärrän vihreiden kannan, että he eivät voi äänestää puolesta. Haluaisin vain kiittää kaikkia ja haluaisin painottaa, että energia sisämarkkinoiden loppuun säättäminen on tärkeä ja meidän valiokunnan ja ITREN täytyy tehdä yhteistyötä tämän kysymyksen eteen. Kiitos. Very much. Uh, Kiitoksia Ollelle. Ja tästä äänestetään tänään kello 16 tänään iltapäivällä. Ja tehän kuulitte tarkist- kompromissitarkistuksesta ja näen silloin teidät täällä tänään. Atsima Kaakis osallistuu tähänkin vaiheisiin. Lausunto tulee teollisuusvaliokunnalta. Ja sitten seuraava kohta esityslistalla on, on tota, käsittelee työntekijöiden lähettämistä. Me olemme viisi minuuttia edellä aikataulusta. Näin ollen pidetään pieni paussi. Ai Turunen on kuulemma täällä minuutin päästä. No, Turunen on täällä pikapuoliin. No, jatketaan kokousta heti, kun Rova Turunen ilmestyy paikalle. Toivottavasti varjoistettelijat ovat myös niin ikään paikalla. Pidetään pikkuinen tauko. Te puhutte sitten Skip Hardin puolesta, on selvää. Uh, okay, ladies and gentlemen, I think... Um... No niin, hyvät naiset ja herrat. I say I warmly welcome... Uh, Toivotan rouva Turusen lämpimästi tervetulleeksi kokoukseen. Hän on lausunnon laatija, mikä liittyy työntekijöiden lähettämisdirektiiviin. Tämähän on lausunto työllisyysvaliokunnalle. Ja jäsenet ovat olleet erittäin kiinnostuneita tästä lausunnosta. Meillä on 330 tarkistusta. Tämä ei ole tavallista lausunnolle. Tämä näyttää sen, että tämä on hyvin monimuotoinen kysymys. Emeli Turunen voi ensin esitellä kantansa. Sitten odotamme EPPn varjoesittelijää. Toivottavasti joku ilmaantuu. Tarkistuksia on tehty paljon pitäisi kyllä varmistaa sitten tulevissa kokouksissa, että EPPn varjoesittelijän ajoissa paikalla Koferati Gebhardin puolesta. Herra Strajcek, minä puhun hänen puolestaan ja sitten herra Hendel puhuu GUE-ryhmän puolesta, De Jongin puolesta. Ensin haluaisin toivottaa vielä komission tervetulleeksi. Kuka on komissiosta? Rova Finstra vai kuka täällä on paikalla? Ai komissio, joka ei ole vielä paikalla. Vielä odotellaan. No niin. Meidän pitää aloittaa kello 10.20 aikataulun mukaan. Enkä minä nyt ole aloittanut liian aikaisin Sebastian. Ei kyllä, olemme juuri aikataulussa. Toivottavasti komissiostakin tulee vielä joku mutta ensin saa puheenvuoron rouva Turunen. On time, that's very much appreciated. So, um... Kiitoksia kovasti. Tarkistuksia on paljon. Tämä, tässä on aika paljon ristiriitaisuuksia tässä paketissa, mutta olen oikeastaan varsin optimistinen niin sanoakseni, että voimme löytää saada aikaan jonkinlaisia sopimuksia. Yritän nyt käydä läpi nämä artiklat <clears throat> nopeasti, ripeästi. Mutta taas toisaalta minun pitäisi kai antaa, kertoa vähän, että missä minä näen mahdollisuuksia kompromisseille. No, artikla 1, siinä, siinä on muutamia tarkistuksia. On kysymys täytäntöönpansanosta. sanosta Siinä on kysymys palvelujen tarjoamisvapaudesta. Eiköhän tästä kompromissi löydy. Tässä on kysymys siitä, kuinka paljon pitäisi painottaa mitäkin osapuolta. Ja sanon nyt vain selkeästi, että tämä oikeastaan kuuluu tähän täytäntöpanon direktiivin luonteeseen – vuodelta 1996 tämä direktiivi, joka koskee lähetettyjä työntekijä, työntekijöitä. Tässä direktiivissä annettiin takeet palvelujen tarjoamisen vapaudelle ja myös samalla taattiin adekvaatti suoja työntekijöille. Kyllä meidän pitäisi pystyä luomaan, saamaan aikaa tässä kompromississa. Artiklasta kaksi, siinä on kysymys määritelmistä. Edelleenkin näen, että me voimme kyllä päästä sopimukseen, jotta voimme sisällyttää kaiken tyyppiset työmarkkinamallit tähän myös pohjoismaalaiset, äh, saksalaiset, maltalaiset. Kyllä lienee e, tärkein, ehkä tär, olisi varmaan paikallaan puhua toimivaltaisista viranomaisista tai elimistä. Tämä liittyy myös keskusteluun neuvostossa, koska tässä saadaan tässä on kuitenkin äh, kysymys useistakin toimijoista tällä sektorilla. Artikla 3, se on kovin tärkeä artikla. Ja se on ehkä, mä voisin sanoa, että se on, kolmas artikla on ehkä se tärkein artikla. 9 ja 10 äh, ja myös, 9 ja 12 ja 6kin 9, 6, 12, ne ovat näitä tärkeitä artikloita, mutta ne ovat niitä keskeisiä. No kuitenkin kolme artikkelia, siinä on kysymys tuossa äh, väärinkäytöksestä ja kiertämisestä. Silloin kun lähettävä yritys, lähettävä yritys ja sitten kun lähetetty työntekijä ja näiden välisistä suhteista on tarkoitus löytää nämä rajat, äh, rajanvedot näissä lähet, lähettämistilanteissa ja sitten pyritään välttämään väärinkäytökset. Ja tarkistukset menevät kovin eri suuntiin. Meillä on lähettämisestä lähettävä yritys, siinä on, ehdotetaan pakot, pakollista listaa ja myös indikatiivista listaa. Tätä esitti komissio minä olen suosinut pakollista listaa, joka olisi niin kuin kiinteä määritelmä. Ja tämä on tuntuu olevan aika ja avoimeksi. Monet ovat esittäneet samaa meidän pitäisi yrittää löytää jotain siitä, jonkinlainen kultainen keskittyy, mutta se pakollinen, joka ei ole täysin kattava lista. Ja tämä tietenkin riippuu ö, jäsenvaltiosta, jotka tekevät sen arvioinnin. Sitten toi, toinen puoli, että mis, mihin, äh, arviointi siitä, mihin äh, työntekijät lähetetään, tällainen pakollinen, ei-kattava lista, vaan silloin yksi kompromissi, on puhuttu myös suljetusta listasta. Se on minusta kuitenkin hieman vaarallista. Juridiset asiantuntijat varoittavat siitä, että se saattaisi luoda sellaisia tilanteita, joita, että niitä lähdetään kiertämään, koska jos on kovin kiinteä määritelmä, eikä pystytä arvioimaan, mikä se de facto tilanne on, niin silloin se saattaa muodostua vaaralliseksi. Eli tällainen ei-kattava lista voisi olla aika hyvä ratkaisu. Ja sitten olen ottanut, esittänyt ja, ja niin kuin muutkin ryhmät, kolme A-artiklaa sillä, että milloin, mitä tapahtuu silloin, kun tätä ei noudateta. Ja minä haluaisin lisätä tämän, en tiedä, ovatko muut ryhmät tätä kannattavatko muut ryhmät tätä, mutta tätä voidaan siinä katsoa sitten varjoistelijoiden kanssa palavereissa. Artikla 4. E, tarkistuksia ei ole eikä kompromisseikaan siis. Se on aika simppeli juttu. Artikla 5. Sielläkään ei mitään isoja juttuja. Sitten artikla 6, joka on myös, tässä puhutaan vasteajasta, että vastausajasta silloin, kun että milloin, kun, milloin isävaltio joutuu vastaamaan toisen jäsenvaltion pyyntöön. Tässä on ehdotettu, Roa Gebhardt on esittänyt, että meidän pitäisi sitten todellakin nimetä ne jäsenvaltiot, jotka eivät noudata tätä direktiiviä. Tämä voisi olla yksi ratkaisumalli, name and shame. Ja sitten tällä tietyt määräajat, raja, me voisimme keskustella jostakin käytännöllisistä ratkaisusta, kun ajatellaan, puhutaan 24 tunnin kiire, kiireellisestä määräajasta, komissio, kun ensin, minä olen ollaan puhuttu kahdesta tai kolmesta työpäivästä. Sen täytyy olla nopea ratkaisu, mutta myös, myös pragmaattinen. Mutta tämä ei ole mikään ideologinen juttu, vaan se on käytännönläheinen juttu, joka voidaan ratkaista. Mutta olisi hyvä, kun olisi selkeät määräajat ja, äh, ja mä neuvostossa ei näitä kovin innostuneita määräajoista, mutta mä, koska määräajat koskevat omia hallintoja, mutta se on kuitenkin saattaa olla tarpeen. Artikla 7, senkin pitäisi olla ok, ei mitään isoja, kahdeksan sama. Ja sitten, sitten artikla 9, jossa on kysymys kansallisista äh, valvontatoimista. Tässä on puhuttu suljetuista ja avoimista listoista. Näyttää siltä, että enemmistö kannattaisi avointa listaa, Yritänpä äh, täällä tavoittaa kaikki mahdolliset täällä valiokunnassa, jos te voisitte löytää sellaista, joka tyydyttää kaikkia. Ja tärkeintä on saada selkeä ja läpinäkyvä juttu aikaan, jotta yritykset tietävät, mitä voidaan odottaa. Toisaalta kansallista liikkuvuutta, joustavuutta eroavaisuuksien osalta, ehkä erä jonkinlainen pako, pak, velvoite julkistaa. Äh, yksi asia voisi olla tässä annetaan enemmän mahdollisuuksia yrityksille, mutta taas toisaalta liikkumavaraa jäsenvaltioille. 10 ja 11, 12, 11, 12, 11 ei ole ongelma. Ei, anteeksi, 10 ja 11 eivät ole ongelmia. 12 on, se voi olla se kaikista vaikein tässä valiokunnassa, koska, koska tässä on kysymys tästä vastuusta siinä ei ole selkeää enemmistöä sen puolella sen tai sitä vastaan tai sen laajentamisen osalta, mitä minä olen ehdottanut. Ja tässä, me tarvitse, tässä tarvitaan kyllä keskusteluja varjojen kanssa. No periaatteessa tässähän tämä juttu oikeastaan on, johon täytyy keskittyä. Minusta on hyvin tärkeää saada tällainen, koska tämä on tärkeä työkalu, mutta ehkä voimme keskustella erilaisista virityksistä. Olen avoin keskusteluille. Artikla 13, 14 ja niin poispäin. Ei mitään isoja juttuja. Artikla 18. Siinä on kysymys IVistä ja kahdenkeskisistä sopimuksista. EPP on ehdottanut, että kahdenkeskinen olisi, kol, olisi kolmenvuotinen. Sitten muuten puhutaan IMistä. Luulenpa, että tämä voi olla vaikeaa käytännössä, mistä meidän pitäisi tehdä kaikki, jotta voitaisiin tehostaa imin käyttöä, mutta ei niin, että, että meillä olisi tällaisen raukeamislausekin tässä. Ja jotkut maat ovat kovin tyytyväisiä saada tämän ikään kuin lisäyksen. Tämä on minusta tärkeää pitää tässä tilassa, mutta tästä tietenkin, että vahva imi ja sitten laajennettu imin käyttö, sekin voisi olla, se voisi olla aika hyvä juttu, mutta jos mennään sitten, että suljetaan kahdenkeskeiset jutut pois, niin se on ehkä liian pitkälle viety juttu. Kaiken kaikkiaan olen, odotan sitä, mitä saamme tästä aikaan. Ja kuten sanoin, ehkäpä 12 on se hankalin ja vaikein artikla. No loppupeleissä, ellei sopimusta saada aikaa. Toivottavasti me saa, pääsemme sopuun niin kuitenkin sitä voitaisiin ajatella, että jätetään tämä tappelu sitten työllisyysvaliokunnalle. Mutta minusta meidän kannattaa yrittää. Ja muiden artikkelien kohdalla olen varsin optimistinen. Well, thank you very much indeed. Paljon kiitoksia näistä selkeistä kannanotoista avainkysymyksiin liittyen. Te olette erittäin tehokas esittelijä, mitä kompromisseihin tulee kollegojen yhteen Ja artiklasta 12 täytyy äänestää, koska ihmisillä on kantoja, joista ei päästä yli. Täytyy äänestää, siitähän täällä parlamentissa on kysymys. Täällä on paljon ryhmien jättämiä tarkistuksia ja tässä täytyy saada kompromisseja aikaiseksi. Tässähän on paljon jo keskusteltu tästä tärkeästä lausunnosta. Ja sitten varjo esittelijät, Rova Tyn, Herra Koferaati, Puchori, minä puhun ryhmäni puolesta. Ja sitten Herra Hendel lopuksi. Rova Tyn. Mm, thank you very much. Kiitos, herra puheenjohtaja. Kiitos tästä huolellisesta työstä, rouva Turunen. Herra Hanslikilla on hyvin paljon eriäviä mielipiteitä. Hän on kirjoittanut minulle paperin, joten luen tämän puolaksi. Ponieważ e, nie ma pani Hans... Niin, siis edustaja Hanslikhan ei ole paikalla. Hän on AKT-valtuuskunnan kanssa matkalla ja siksi minä siis esitän, mitä hän on valmistellut tähän kysymykseen liittyen. Herr Rova Hanslik painottaa sitä, että täytyy saada tasapaino aikaiseksi vapaan liikkuvuuden, palveluiden tarjoamisen ja työntekijöiden lähettämisen välillä. Syrjintää ei saa tapahtua ja tämä ei saa johtaa siihen, että hallintotaakat lisääntyvät. täytäntöönpanodirektiivi direktiivi ei saa muuttaa oikeusperustaa eikä direktiivi 96 kautta 71. Mitä työntekijöiden lähettäminen sen tulee, rouva Hanslik on sitä mieltä, että viranomaiset täytyy ottaa huomioon ja täytyy myös tarkistaa sitä, että voidaanko työntekijä kuvata tietyllä tavalla, mitä lähettämiseen tulee. Samat säännöt kaikille niin, että lähettämistä voidaan tukea. Tämä on erittäin tärkeää PK-yrityksille Euroopan unionissa. Nämä eivät kuitenkaan ole pakollisia vaatimuksia, eli ei voida vaatia, että kaikkia kriteereitä pitää noudattaa jokaisessa tapauksessa. Mitä artiklan kolmeen tulee, sen tulisi olla enemmänkin suuntaa antava. Ja totta kai täytyy ottaa myös jäsenvaltioiden erityispiirteet huomioon. Sitten valvonta. Rova Hanslik on sitä mieltä, että oikeusvarmuus täytyy pitää mielessä. Jos on suljettu lista, mitä valvontamenetelmiin tulee, niin silloin täytyy katsoa, kuinka tehokkaita nämä valvontamekanismit eri aloilla ovat. Rova Turusen tarkistuksissa on tiettyjä elementtejä, joita täytyy tarkistella ennen kaikkea, mitä riskin arviointiin tulee. Tämä on tarkistus 159. Rouva Hanslik on sitä mieltä, että valvontamekanismien täytyisi olla tehokkaampia. Ja valvonnasta tulee tehokkaampaa, jos viranomaisen täytyy valvonnan jälkeen raportoida tilanteesta. Eli tätä kautta myös työntekijöitä pystytään lähettämistilanteessa suojelemaan paremmin. Sitten vielä joistakin tarkistuksista. Tässä puhutaan tasavertaisista suhteista. Tässä on siis kahden direktiivin välisestä suhteesta kysymys. Rouva Hanslik on sitä mieltä, että toimeenpanodirektiivi on sellainen, jota ei ole kuvattu riittävällä tavalla. Tässä on kysymys väliaikaisista toimenpiteistä. Ja kaikki, joka liittyy näihin niin kahteen direktiiviin, se täytyy perustella hyvin. Sitten johdanto-osan kappale 22 tätä direktiiviä täytyy soveltaa kahdesta näkökulmasta. Täytyy ottaa huomioon direktiivi 96 kautta 71 ja sitten direktiivi, joka liittyy palveluiden tarjontaan. Ja direktiivi 96 kautta 71 hän liittyy työntekijöiden lähettämiseen. Sitten vielä yksi mielipide. Ja tämä liittyy soveltavaan oikeuteen. Jos työnantaja ei ole kertonut, että on kysymys lähetetystä työntekijästä, niin tämä saattaa johtaa siihen, että sovelletaan eri lainsäädäntöjä. Tällä on seuraamuksia sekä lähetetylle työntekijöille että sitten vastaanottavalle maalle. Ja sitten myös tämä asiakirjoiden kääntäminen on tärkeä kysymys. Rova Hanslikin mielestä kaikki asiakirjat täytyisi olla saatavilla kaikilla kielellä, mutta tuomioistuin on aivan selkeästi painottanut, että mitä ylipitkiin asiakirjoihin tulee ja niiden kääntämiseen, niin tämä saattaisi vaikuttaa palvelun tarjonta direktiiviin. Ja siksi on erittäin tärkeää, että direktiivin 96-71 suhteen otetaan huomioon myös ö, pääsy tietoihin. Meidän täytyy myös ottaa huomioon työehtosopimukset. Ja niidenhän täytyy myös olla julkisia. Ja yhtä tärkeää on yhteistyö jäsenvaltioiden välillä. Tässä täytyy ottaa siis molemmat maat huomen lähettävä ja vastaanottava. Ja mitä valvontaan tulee, niin myös molempien maiden täytyy pitää kiinni valvontavelvoitteistaan. Totta kai tässä täytyy myös tarkastella, minkälaisia erilaisia rooleja näillä mailla on. Kiitoksia. Thank you very much indeed. Um, and thank Mrs. Hans. Kiitos. Kiitoksia myös rouva Hanslikille hänen selkeästä kannastaan. Sitten seuraava edustaja. Thank you very much, Chairman. Uh, oh, sorry, Mr. Kofferati. I missed Mr. Kofferati. It's my... Niin, herra Kofferati. Anteeksi. Teknisesti seuraavaksi vuorossa on herra Koferaatti. Grazie Presidente, ma non c'è nessun problema parlare Kiitos puheenjohtaja. Ei mitään ongelmaa, puhunko ennemmin tai vasta myöhemmin, ei sillä väliä. Haluan kuitenkin kiittää kollega Turusta hänen tekemästään työstä. Tämä työ on vaikeaa ja kyllä tässä on edetty mahdollisimman hyvällä tavalla. Ryhmämme voi yhtyä siihen näkemykseen, jota te puolustatte tässä asiassa. Me olemme tehneet tarkistuksia, joiden tarkoituksena on vahvistaa tätä mietintöä ja saada hieman yksityiskohtaisempi määrittely tietyille varsin täsmällisille, spesifisille mm, elementeille. Tärkeää on, että tietyt seikat, jotka aiemmin mainittiin, säilytetään ja niitä kunnioitetaan. Mainitsitte tämän avoimen listan artiklassa kolme. Listan todellakin on oltava avoin, jotta jäsenvaltiot voivat sitten tehdä valintojaan ja noudattaa täydentäviä kriteerejä verrattuna niihin, mitä tässä on identifioitu. Tämä menettely mahdollistaa ad hoc arviot, eikä ole eksklusiivinen menettely. Täytyisi kuitenkin hyväksyä tiettyjä kriteerejä, muun muassa liikevaihto, sopimusten määrä ja niin edelleen. Nämä ovat äh, ihanne kriteerejä, mutta voi olla, että syntyy ongelmia pk-yritysten kohdalla. Ongelmat kenties voidaan sitten erityisen lainsäädäntömenettelyn kautta ratkaista – ilman, että tarvitsisi välttämättä vahventaa tai tiukentaa näitä kriteereitä esimerkiksi sopimusten määrän suhteen tai liikevaihdon suhteen. Täytyy myös taata tietynlainen varmuus järjestelmässä. Tässäkin kyse on artiklasta kolme. Jos ehtoja ei noudateta, niin täytyy valvoa, että työntekijät sitten voivat hyötyä vastaanottavan jäsenvaltion lainsäädännön noudattamisesta – jos luonnollisesti olosuhteet ovat suotuisammat. Minusta ei voi ajatella tässä kohtaa poikkeuksia tällaisessa elementissä, joka, ilma, joka, joka takaa nimenomaan varmuuden. Kyse on siitä, että työntekijöille tarjotaan alusta saakka täsmälliset puitteet, joita ei sitten ajan mittaan muuteta noin vain. Meillä on tiedossamme tiettyjä ehdotuksia, jotka meille sopivat. Nämä liittyvät valvontajärjestelmään. Luonnollisesti täytyy valvoa, että se jäsenvaltio, jossa tämä työ tehdään, on sitten valvontavelvollinen. Toki muut jäsenvaltiot voivat avustaa ja olla myöskin jonkinlaisessa roolissa, mutta päävastuu on, on siellä. Sitten muita seikkoja, joita haluaisin nostaa esille. Nämäkin seikat voitaisiin kenties kompromississa mainita. Se, että lomake 1 ei voi olla ainoa todiste siitä, että yritys kuuluu tiettyyn jäsenvaltioon tai on, on tietyn jäsenvaltion alainen – täytyisi olla jonkinlainen äh, vapaaehtoinen todistus. Jos tämä on ainut viiteasiakirja, niin varna on se, että on henkilöitä, vaikkakaan heidän vastuullansa ei ollenkaan asianhoito ole, niin sitten siirtyvät jäsenvaltiosta toiseen, koska tällaista tapausta ei lainsäädäntöteksteissä tunneta. No sitten kahdenväliset sopimukset, joista kollega myös puhui. Tässä katson, että on tärkeää siirtyä käyttämään nimijärjestelmää. Meillähän ei ole minkäänlaista taetta siitä, miten nimijärjestelmä toimii. Näin ollen pitäisi löytää ratkaisu, joka mahdollistaa sen, että olemme varovaisia, huolellisia, mutta samanaikaisesti mahdollisesti otamme käyttöön siirtymäkauden, jossa ei vaaranneta sopimusten perustaa. Tärkeää on myös se, että olisi väliaikaisia tiedotuspisteitä, tiedotuskeskuksia, joista apua olisi tarjolla. Nämä mahdollistavat sen, että lähetetyt henkilöt saavat tietoa palveluista, joita ulkomailla on heille tarjolla – kirjo on totta kai hyvin laaja, kirjo vain kasvaa jatkossa, joten täytyy pyrkiä säilyttämään pysyvä tiedotusjärjestelmä. Tämä on oleellista, jos me haluamme välttää sitä, että syntyy riskejä sekä yrityksille että yksilöille, jotka ovat sitten tavoitteiden vastaisia ja jotka voivat olla jontain juurensa vain tiedon puutteeseen tai tietoaukkoihin. Sitten on aihe, joka on herkkäluontoinen ja sen takia säästinkin sen tähän loppuun. Kyse on alihankinnasta. Tästähän on puhuttu myös toisen direktiivin yhteydessä, silloin kun puhuimme julkisista hankinnoista, mutta kyllä tämä on ajankohtainen aihe myös yksityisellä puolella. Me puhumme yksityisistä sopimuksista tai sitten tällaisista hankinnoista, joissa on myös yksityisiä tahoja mukana. Me tiedämme, että hankintaketju on usein kovin pitkä. Me tiedämme, että mitä pidempi alihankintaketju on, niin sitä suuremmat riskit tästä syntyy. On väärinkäyttömahdollisuuksia, ei välttämättä siellä ensimmäisessä alihankintavaiheessa, vaan sitten ketjutuksen häntäpäässä. päässä Täytyy muistaa tämäkin, kun keskustelemme lähetetyistä työntekijöistä. Katson, että tämä aihe todellakin on vaikea, herkkäluontoinen aihe ja se ansaitsee kaiken huomiomme. Muutoin olen totta kai aina käytössänne jotta voimme jatkaa työtä ja neuvotteluja, jotta pääsemme myönteiseen kompromissiin. Haluan vielä kiittää kollegoita erinomaisesta työstä, jota hän on tehnyt innolla tarmokkaasti tämän mietinnön tiimoilta. Ja myös ammattimaisesti hän on tehnyt työtään. Thank you very much indeed, Mr. Cofferati. Kiitoksia herra Cofferati ja herra Bizot. Be brief and, uh... Kiitoksia puheenjohtaja aivan lyhyesti näistä asioista, jotka ovat hyvin tärkeitä meille. Viittaan artiklaan 3, 6, 9 ja 12. Kuten Emili sanoi, että ne ovat niitä tärkeimpiä artikloja tässä direktiivissä ja ehkäpä myös ne myös kiistanalaisimpia, joissa täytyy sopu löytää <clears throat> tai sitten se menee äänestyspäättämiseen, että kolmes, kolmes artiklassa on kysymys kiertämisestä ja, äh, ja sitähän puhuttiin, aikaisemminkin kerran puhuin äh, silloin yleisellä tasolla totesin, että haluaisin sellaisen säädöksen, jolla kiertet, estetään kiertäminen. mistä meillä pitäisi olla suljettu lista, joka voitaisiin arvioida. Ja kun puhutaan lähettämisestä, työntekijöiden lähettämisestä, silloin täytyy pystyä määrittelemään tarkasti, tarkasti ja objektiivisesti nämä asetelmat ja tämä pitäisi olla samanlainen koko EU, ellei, kriteeri, ja ellei kriteeristö ole sama, niin saatamme tulla päätyä erilaisiin johtopäätöksiin samassa tilanteessa, riippuen siitä, mikä jäsenvaltio milloinkin arvioi tilannetta. Enkä usko, että tämä on sellainen, mitä meidän pitäisi tehdä, mitä siitä tulee. Komissio on ehdottanut omaa omia virityksiä valvontamenettelyihin. Tämä saattaa mahdollistaa uusien kriteerien määrittelyn, jos on tarpeen. Ja minä oikeastaan kannatan kriteeristä tämän viimeisen kohdan, eh, eli E-kohdan poistamista, jossa puhutaan epänormaaleista äh, urakkasomääristä. Tämä voisi olla indikaattori, eh, indikoida sitä, että jotain asiaa ei ole oikein. Mutta uudet, erityisesti pk-yritykset, jos ne heti saavat sopimuksen ulkomailla, niin, niin Siksi ei ole, tämä ei ole relevantti tämä indikaattori tässä, mitä taas tulee informaatioon työsuhteen ehdoista. On hyvin tärkeää helpottaa pääsyä tämän tyyppisen informaation palvelun tarjoajilta, erityisesti silloin, jos nämä ehdot liittyvät työehtosopimuksiin. Jos me haluamme helpottaa työntekijöiden lähettämistä – niin palvelujen tarjoajien täytyy päästä tällaisen tiedon ääreen, jotta ne tietävät heti kättelyssä, minkä tapaisia ehtoja työntekijöille voidaan tarjota. Ja myös lähetettyjä työntekijöitä täytyy informoida tämän lähettämisen ehdo, ehdoista. En ole kuitenkaan varma siitä, että onko tällaista tällaisten tilapäisten informaatiokeskusten luominen raja-alueille, jota on ehdotettu, onko se tullut tarpeen. En ole varma, onko se, onko, antaako se lisäarvoa lähetetyille työntekijöille. Ja yleisesti periaatteista keskeneistä apua koskien luulen, että nämä artiklan säädökset ovat tärkeitä, minä tuen niitä, mutta katson myös, että meidän pitäisi ajatella realistisia määräaikoja jäsenvaltioille – kuten Emily, niin tämä, tämä ei ole minulle ideologinen kysymys, vaan käytännön kysymys. Mutta myös komission ehdottava aika, määräaika on liian lyhyt, siksi minä ehdotankin 30 päivää. Mutta tietenkin siitä pitää keskustella täällä. Kollegat ovat ehdottaneet kuukautta eh, tarvittavia tarkastuksia varten, ja sitäkin voin tukea. Mekanism 24 hours ja mitä komissio on ehdottanut näistä mekanismista, se on epärealistinen tiettyjen jäsenvaltioiden kannalta. Siksi uskon, että, te, että kolme työpäivää voisi olla. Se ei äh, muuta liikaa tämän viranomaisen kannalta, mutta joka tapauksessa jäsenvaltiot tarvitsevat riittävästi aikaa vastaamiseen. Ja sitten valvontatoimista. Meillä täytyy olla suljettu lista, niin kuin komissio on ehdottanut, jotta voimme varmistaa, että EU:ssa on sama lähestymistapa. Ja sitten työ, työsopimuksen kopiot ja, ja, ja muut, myös työpäivän etenemme kaikki pitää saada sitten elektronisessa mukin muodossa. Siitä artiklasta 12 tämä jaettu tai erillinen vastuu. Ymmärrän, että tämä on vaikea asia. Tällaiset järjestelmät näissä järjestelmiä on eräissä jäsenvaltioissa, mutta minusta olisi, en tiedä onko se syytä, onko sitä syytä pakottaa koko EU-tasolle, jos joku esimerkiksi tekee rikoksen, niin silloin siitä pitää kantaa vastaa. Tämä on oikeusjärjestelmään kuuluva, oikeusjärjestelmä, oikeuslaitokselle kuuluva asia. En tiedä, minkä takia pääurakoitsijan täytyisi kantaa vastuu ala, aliudekoitsijan velvoitteiden täyttämisestä. Komissio on ehdottanut, että jos yhtiö on, on toiminut ö, siten, että, että vastuukysymys on epäselvä, minun ehdotukseni onkin, että Member states who have this system or those who wish että ne, jotka haluavat ottaa käyttöön tällaisen järjestelmän, jossa on sopusoinnussa niiden omien oikeusjärjestelmiensä kanssa, että ne voisivat vapaasti valita tällaisen käytön, mutta en tiedä, pitääkö pakottaa sitten kaikille jäsenvaltioille ja kaikille sektoreille. En tiedä, onko se hyvä idea. En usko. Siksi uskon, että loppupeleissä tämä oikeastaan vaan jarruttaa yritysten halukkuutta lähettää työntekijöitä, mutta odotan jatkokeskusteluja, jotta voidaan löytää hyvät kompromissit, niin kuin usein teemme meidän valiokunnassamme. Kiitoksia kovin paljon. Uh, thank you, Christian Bizoi. Um... Kiitos, Christian Bizoi. Puhun poliittisen ryhmäni puolesta. Ja jatkan siitä, mitä kollegat ovat jo sanoneet. Mitä meidän näkökantaamme tulee, me ymmärrämme ja hyväksymme sen, että totta kai työntekijöiden lähettämisdirektiiviä ja sen täytäntöönpanoa täytyy parantaa. Mehän puhumme myös palveludirektiivin täytäntöönpanosta myöhemmin. Mutta kun äänestimme siitä, niin sanoimme myös, että direktiivin täytyisi, äh, komission täytyisi parantaa myös työntekijän lähettämiseen liittyvää direktiiviä. koska se liittyy totta kai myös palvelukysymyksiin hyvin läheisesti ja yhtenäismarkkinoiden täytyy toimia paremmin, eli täytäntöönpanoa täytyy parantaa, joten täytyy keskittyä tämän valiokunnan lausuntoon. Me emme nyt varsinaisesti halua muuttaa koko direktiiviä, mutta näitä tiettyjä sääntöjä Meillä on joitakin ehdotuksia. Haluaisimme varmistaa, että tässä ei tapahdu syrjintää ja että ei luoda lisähallintotaakkaa eikä sitten jouduta siihen tilanteeseen, että ihmiset eivät tarttuisi tilaisuuteen, mitä yhtenäismarkkinoihin tulee ja palveludirektiiviin tulee. Ja tämä liittyy ennen kaikkea PK-yrityksiin, jotka haluavat luoda uusia työpaikkoja, luoda uusia mahdollisuuksia. Ja tämä olisi varmasti taustalla myös palveludirektiivissä, jota muutimme, jotta me olisimme saaneet hyvän tasapainoin aikaiseksi. Joten me olemme tehneet ehdotuksia liittyen artiklaan kolme. Nämä ovat mielestäni erittäin käytännönläheisiä sitten 5, 7 ja 9 artiklat. Näiden kautta haluaisimme saada tasapainon aikaiseksi. Eli se, että pystytään täytäntöön panemaan, mutta sitten ei tulisi lisätaakkaa yrityksille. Ja mitä sitten yhtenäismarkkinatietojärjestelmään tulee, sillähän on myös erittäin tärkeä rooli palveludirektiivissä, jotta viranomaiset voivat tehdä yhteistyötä, mitä esimerkiksi lupiin tulee. Ja todellakin viranomaiset ovat erittäin tärkeässä asemassa ja siksi me olemme sitä mieltä, että jos emme kannusta tämän tietojärjestelmän käyttöön. Sehän on olemassa siksi, että todellakin työtä voitaisiin helpottaa, mitä tietojen vaihtoon tulee. Herra Bisoikin mainitsi tämän asian. Mielestäni tässä ei tule nyt luoda mitään sitovaa, koska työmarkkinat ovat jäsenvaltioissa erilaisia. Julkisissa hankinnoissahan tämä kysymys tulee myös esille Eli tämä täytäntöpanokysymys on tärkeää, mutta kuitenkaan yhtä välinettä ei tulisi käyttää kaikkien kohdalla. Haluamme keskustella vielä Emeli Turusen kanssa näistä kysymyksistä. Varmasti me saamme hyviä kompromisseja aikaiseksi. Me olemme sitoutuneita palveludirektiiviin ja me ymmärrämme rajat ylittäviä kysymyksiä, jotka liittyvät näihin kahteen kysymykseen. Me voimme varmasti saada aikaiseksi niin, että työllisyysvaliokunta saa aikaiseksi järkeviä ja hyödyllisiä ehdotuksia. Ja sitten seuraavaksi herra Hendel. Niin, haluaisin toivottaa teidät tervetulleeksi tähän valiokuntaan. Te olette korvaneet herra Gustafssonin täällä valiokunnassa, joten olemme iloisia siitä, että olette täällä meidän valiokunnassamme. Olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Pyydän anteeksi, että en ole tässä valiokunnassa vielä ollut tietoinen tämän valiokunnan modaliteeteista. Olen talous- ja rahaliaisen valiokunnassa. Siellä on toisenlaisia mahdollisuuksia. Siksi olin pikkusen yllättynyt tässä edellisessä työesityslistan kohdassa. Pyydän anteeksi tästä. Kollega Turunen, Turunen on laatinut erinomaisen mietinnön ja hän on valmistellut jatkotyötä erinomaisella tavalla – en odottanut mitään muutakaan. Tunnen hänet työllisyysvaliokunnasta jo ja <clears throat> kiitän Emilia tekemästään työstä. Me olemme varmastikin tämän aiheen kohdalla sellaisen asian äärellä, joka, joka vahvistaa sen vaikutelmani, että mitä enemmän me yritämme äh, säädellä lainsäädännöllisesti tiettyjä äh, äh, asioita ja epäkohtia, sitä nopeammin nousee kysymys kiertämisestä meidän säädöstämme kohdalla ja kysymys palveluista ja lähettämisestä ovat oleellisia säädöksiä, jotka viittaavat tähän suuntaan. Tiedän tämän, tiedän tämän 20 vuoden käytännön työstäni AY, AY-sihteerinä ja AY-toimitsijana yrityksissä. Kuitenkin puhutaan tässä on kysymys yritysten ja työnantajien ja työntekijöiden, työnantajien edunvalvojista, jotka ovat, ovat puhuneet tästä kiertämisestä. Tässä kysymyksessä ei ole kysymys pelkästään ehdoista ja edellytyksistä lähetettyjen työntekijöiden kohdalla, on kysymys myös ehdoista työntekijöiden kohdalla itse toimipaikalla. Ja on kysymys, jos on palkkadumppaamisesta, on puhe. Ja minun ryhmämme, ryhmäni tulee puhumaan myös kilpailuedellytyksistä niiden yritysten kannalta, jotka ovat paikan päällä, jotka sitten kovasti valittavat siitä, että äh, kilpaillaan hinnalla, että perustetaan uusia yrityksiä, jotka tulevat toisesta jäsenvaltiosta, jotka järjestelmällisesti panostavat siihen, että ne tarjoavat edullisempia kilpailuehtoja, esimerkiksi palk- äh, dumppaamalla palkkoja ja niin poispäin. Tämä on sellainen asiantila, jossa ehdottomasti tarvitaan sääntelyä. Ja mä viittaan kolmeen edellä mainittuun kohtaan tässä yhteydessä. Uskon, että jokainen sääntelytoimi, jota lainsäätäjänä teemme, on vailla arvoa, ellei sitä ole riittävästi valvota ja ellei sitä myöskään tarvittaisi sanktioida riittävästi. Tällainen argumentti, että byrokratiaa löytyisi, tulisi liikaa, se on väärä tässä yhteydessä. Jokainen lakisäädös, joka on, jää vaille valvontaa ja vaille sanktiointia, on loppupeleissä arvoton koska siinä, äh, siitä on kuitenkin järjestelmällisesti sitten kierretään tai halveksitaan, ja jos se ei, äh, sitä ei joudu, jos se ei joudu sanktioinnin tai valvonnan kohteeksi, se, on, se jää vaille merkitystä. Toiseksi on tärkeää äh, vastuukysymyksissä, onko se sitten yhteisvastuu vai ketjutettu vastuu, niin täytyy löytää sellainen muoto, miten tällaiset, tällaisia kierto, kiertelymahdollisuuksia voidaan säännellä ja minun tietääkseni äh, työnantajien kohdalla voi olla sellainen tilanne, että urakoitsija kiertää urakan kohdalla siten, että, että urakkaketjussa usein syntyy tilanteita, jolloin seuraava urakka urakoitsija, urakaketjussa seuraava urakoitsija ei noudata näitä sääntöjä. Tämä ei tietenkään äh, koske kaikkia tapauksia, mutta väärinkäytöksiä löytyy aivan riittävästi näiden sääntöjen, sääntöjen kiertämiseksi. Ja sitten kolmas kohta, esittelijä, ja hän tässä, toivottavasti ymmärsin väärin, kun tässä eihän nyt ole niin, että meillä että voisimme tukeutua tässä mietinnössä siihen, että EU-tuomioistuin olisi tuo, kieltänyt jotain. Jos EU-tuomioistuin on siis pitää pohjana aikaisempien lainsäädäntöjen tekstejä ja aikaisempien ja jos aikaisemmat direktiivit eivät ole paikallaan, niin silloin meidän tehtävämme on muuttaa näitä tekstejä niin, koska tämän täytyy koskea kaikkia osapuolia, työnantajia ja työntekijöitä niin, että niillä on mahdollisuus saada kullakin kielellä käyttöönsä asianomaiset lainsäädäntötekstit ja työsopimustekstit, ja siinä mielessä meidän täytyy tässä mietinnössä tuoda tämäkin asia esille. Kiitoksia. Very much indeed, Mr. Handler. Paljon kiitoksia, herra Hendel. Ja odotamme myös tulevia kannanottojanne. Onko muita puheenvuoropyyntöjä? Obermeier, muita. Olkaa hyvä. Ja, danke, Herr Ich, äh... Kiitos puheenjohtaja. Niin kuin tekin sanoitte, on tärkeää pitää byrokratia vähäisenä, mutta kuitenkin tarvitsemme oikeusturvaa, työntekijöiden äh, suojelua Tämäkin on asia, joka täytyy ottaa huomioon. Ja totta kai tasapaino täytyy saada aikaiseksi näiden intressien välillä. Haluaisin tässä nyt painottaa kahta asiaa. Nämä liittyvät äh, viranomaisten äh, valvontamahdollisuuksiin. Nämä ovat tärkeitä tässä yhteydessä. Tämä asia on otettu esille. Tämä liittyy asiakirjojen tarkasteluun. Tämä on tietenkin täysin ymmärrettävää, koska täytyy tarkastaa kaikki nämä mm, kauppa-asiakirjat, jotka mm, liittyvät esimerkiksi siihen, kuinka kauan mm, työsopimus kestää. Ja totta kai näihin asiakirjoihin täytyy päästä käsiksi. Ja, ja sitten täällä otitte myös avoimuus, kysymys esille, eli asiakirjat täytyy saada maan kielellä. Se on välttämätöntä. Ja sitten mitä äh, aikarajoihin tulee, niin totta kai täytyisi ottaa myös huomioon, koska muuten tämä saattaisi venyä liian pitkäksi. No sitten tämä riskin arviointi, No, sehän tietysti liittyy hankkeen suuruuteen, mutta mielestäni ei välttämättä pitäisi puhua työntekijöiden määrästä tai hankkeen suuruudesta, koska pienissä hankkeissa saattaa myös olla ongelmia. Ei ole tärkeää, että puhutaanko viidestä, kolmesta, viidestä, kymmenestä vai sadasta työntekijästä. Eli tässä ei välttämättä pitäisi kiinnittää huomiota suuruuteen. Ja sitten viimeinen huominen sanktiokysymys. Sanktiot ovat erittäin tärkeitä, koska muuten tämä on täysin hampaaton. Tarvitaan ähm, sanktioita tarvitaan sellaisia, joita voidaan sitten myös täytäntöönpanna jäsenvaltioissa. Thank you, Mr. Kiitos, herra Obermeier. Komissio kuuntelee. Neuvoston työryhmä kokoontuu tänään ja siksi komission vastuuhenkilö ei ole paikalla. Ilmeisesti komissio ei nyt halua ottaa kantaa, mutta komissio kuuntelee kuitenkin. Joten sitten edustaja Turunen lopuksi aikataulukysymykset ja muut. Olkaa hyvä. Um, thank you. Kiitoksia. Kiitän kaikkia keskusteluun osallistuneita on todellakin kiinnostavaa ja olemme nyt itse substanssin äärellä. No EPPn puol- osalta, <clears throat> tai EPPn suuntaan sanoisin, että kertokaa edustaja Hanslik, että, että välttämättä emme ole niin kaukana toisistamme. Kyllähän meillä saattaa olla jonkinlaisia erilaisia lähtökohtia, se pitää paikkansa varmasti mutta uskon, että useimmista artik- useimmissa artikloissa meidän pitäisi pystyä löytämään jonkinlainen sopun poikainen. Artiklasta 9 te puhuitte edustaja Hanslikin puolesta, että tämä on ongelma teille, tämän oikeudellisen varmuuden parantaminen ja saada suljettu lista. Kyllä meidän pitäisi kuunnella myös kansallisia, kansallisia viranomaisia, työsuojelutarkastajia, koska tässä on kysymys joustavuudesta. Toisaalta voisimme, voisimme luoda myös enemmän läpinäkyvyyttä kuhunkin jäsenvaltioon. On hyvin eh, helppo löytää, mitä yrityksiltä odotetaan. Tähän voi saattaneen löytyä ratkaisu. Kansalliset eh, valvontatoimet ja niiden julkistaminen niin, että jokainen yritys tietää, mitä, mitä, mitä voi odottaa. Sitten meillä voisi olla eh, joku Euroopan tason järjestely, ilmeisesti joka tapauksessa – että kaikki jäsenvaltiot olisivat mukana. Mutta katsotaan nyt tähän, tätä vähän perusteellisemmin. On kuitenkin tärkeää muistaa, että rakennussektorin työntekijät, äh, työnantajat anteeksi, FIC kannattavat avoimesti avointa listaa. Ehkä meidän pitäisi tutkia näitä tämän asian käytännön näkökohtia. Sitten EPP esitti, että esitti, että pitäisi olla enemmän läpinäkyvyyttä ja parempaa tiedonsaantia, parempaa tiedonsaantia. Olen täysin samaa mieltä, tässä voidaan varmaan päästä eteenpäin. Ja SND-ryhmä, kiitos, kiitos ystävällisistä sanoista ja näistä lisätarkistuksista. Eräät näistä asioista ovat hyvin arvokkaita ja ne pitäisi sisällyttää tähän tekstiin tai kompromissiin. Aldelta Artikla 3. Herra Busoi sanoi, puhui juridisesta varmuudesta ja taas toisaalta suljetusta listasta. Meidän pitää katsoa, mitä tapahtuu, jos lista suljetaan. Luommeko me mahdollisuuden kiertämiselle, koska silloin tiedetään, mitä siitä seuraa. Mutta yksi voisi olla tällainen ei täysin tyhjentävä lista, mutta tutkitaan asiaa. Informaatio, siitä olen samaa mieltä. Ja näistä määräajoista, kyllä, se on käytännön läheinen pragmaattinen juttu. Ja sitten tämä yhteisvastuu tai erillinen vastuu tästä. Kaikki puhuivat, että kyllä totta kai se on vaikea kysymys mutta meidän pitää myös ymmärtää, että yhteismarkkinoilla on jo tällaista sirpaloitumista jäsenvaltio, jäsenvaltioissa on erilaisia virityksiä tämän yhteys- ja erillisen vastuun osalta, että minusta tällainen sirpaloituminen on jo olemassa tämän päivän todellisuudessa. Ehkä tämä, tällä voitaisiin luoda paremmat Euroopan sisämarkkinat, niin että meillä olisi yhteinen määritelmä, ja sitten voisimme katsoa, ja sitten täytyy muistaa tämä koko asetelman vaatima huolellisuus. Meidän täytyy myös pystyä varmistamaan, ovatko paperit oikeita vai vääriä. Ja, mutta nämä ovat sellaisia asioita, että, että Ehkä me sitten päädymme siihen, että tästä täytyy äänestää, mutta niin kuin sanottu, yritetään kuitenkin ensin löytää yhteinen linja. Puheenjohtaja mainitsi, että Euroopan, Euroopassa työmarkkinoilta erilaisia on samaa mieltä, meidän täytyy löytää tasapaino tietyn kansallisen joustavuuden osalta, mutta taas toisaalta Euroopan sisämarkkinat ovat integroituneet, siinä on, ne ovat tiivistyneet työntekijöitä lähetetään, yritykset lähettävät työntekijöitä yhä enemmän. Näin ollen me tarvitsemme jonkinlaista yhteistä pohjaa, jolla, jolta ponnistaa. Minusta on tärkeää arvioida tilannetta. Meillähän on jo e-, eroja ainakin minun omassa maassani ja kun edessä muissakin maissa, jäsenvaltioissa siis, että on vissi aikamoisia eroja isojen ja pienten yritysten välillä – koska pienemmät yritykset ovat sellaisia, jotka häviävät useimmiten kilpailussa, koska ne eivät pärjää näiden lähettävien yritysten kanssa, jotka eivät sitten välttämättä pidä kiinni kansallista ehdoista. PK-yritykset häviävät tässä, isot tienaavat koko rahan, koska käyttävät sellaisia aliurakoitsijoita, jotka lähettävät työntekijöitä sanotaan, että esimerkiksi sitten sitten, että meillä on sellaisia ketjutuksia, jossa on kolmekin yritystä tässä ketjussa mukana ja silloin on vain yksi, joka tienaa. Ja meidän pitää pystyä mahdollistamaan isojen ja pienten yritysten pärjääminen samassa kilpailussa. Kuelle kiitoksia. Me olemme monista asioista samaa, samaa mieltä ja teillä on käytännön taustaa. Se on hyvä juttu kun me, silloin, kun me laadimme lainsäädäntöä, että silloin voidaan tukeutua myös Saksan työmarkkinakokemuksiin, jota, jota sinulla tai teillä on. Se on hyvä juttu. Sitten lopuksi menettelystä, e, että meillähän henkilökunnan tasolla kokous ja sitten kaksi varjo, varjokokousta. Toivottavasti se riittää, koska muussa tapauksessa katson sinua Sebastian, meidän täytyy löytää jotakin Tämä on aika, aika hankalaa tilojen ja tulkkausjärjestelyjen äh, osalta, mutta yritetään nyt löytää jotain näistä ydinasioista, että, että toivottavasti oikeastaan jo ensimmäisessä varjokokouksessa saadaan monta artiklaa hoidettua. Niin. Sitten me äänestämme täällä, tässä valiokunnassa. Ehkä muistat paremmin. Minä en oikein muista, että milloin me oikein äänestämme. Eiköhän se oli joulukuussa ja sitten tammikuun täysistunnossa, mutta en ole varma. Kiitoksia kaikille. Thank you very much. Uh, uh... Kiitoksia Emili Turunen. Ja varmasti me saamme avullanne hyvän tuloksen aikaiseksi, vaikkakin ristiriitaisia kysymyksiä on. Äänestys on 18. 12. Työllisyysvaliokunta sitten 18. helmikuuta niin sitähän meillä on suuri äänestys tammikuussa. Tämä liittyy julkisiin hankintoihin. Mutta varmasti tässä saadaan hyvä äänestyslista aikaiseksi ja hyviä kompromisseja, joten paljon kiitoksia. Sitten tämän aamun viimeinen aihe, se on tärkeä lausunto myös, jonka me annamme kansalaisvapauksien valiokunnalle. Ja tämä liittyy yksilöiden suojelua henkilötietojen käsittelyssä. Tämä on tärkeää, kun me haluamme saada yhtenäismarkkinat toimivaksi. Tämä on herättänyt kiinnostusta. 451 tarkistusta on jätetty. Tämä näyttää todellakin toteen sen, kuinka aihe on kiinnostanut edustajia. Valmistelija Rova Komi on paikana Charles de Mose, Lykigard, herra Engström, korvaatte rouva Ryylen. Minä esittelen täällä myös meidän tarkistuksia. Edustaja Gallo on paikalla. Te olette ilmeisesti esittelijä tässä aiheessa. Gue ei ole paikalla. Herrassa Viini on kuitenkin paikalla EFDstä. Niin, ja sitten muut. Rouva Gallo. Rouva Head. Me voimme keskustella tästä muutoinkin, mutta todellakin puhukaa tarkasti ja tiiviisti. Komissio on paikalla. Rouva Bulunce komission puolesta oikeuspääosastolta. Hyvä. Rova Komi, te saatte nyt puheenvuoron tarkistuksiin liittyen. 459 tarkistusta on jätetty ehkä te voitte nyt sitten opastaa meitä, että me saamme vahvan lausunnon aikaiseksi täällä valiokunnassa. Olkaa hyvä. Presidente, eh, naturalmente come ha detto la tematica è complessa e non... Kiitoksia. Aivan niin kuin puheenjohtaja totesi, aihe on varsin monimutkainen. Siihen liittyy myös poliittisia aspekteja. Niin ikään asia on myös käytännön asia. Tämä heijastuu myös tarkistuksissa. Yritän nyt puhua mahdollisimman lyhyesti, mutta tarpeen on kuitenkin vielä selventää tiettyjä asioita. Haluan kiittää kollegoita, jotka osallistuvat tämän päivän kokoukseen. Vaikkakin kyseessä on vain lausunto, niin tämä on silti tärkeä. Meidän valiokuntamme pitäisi pyrkiä harmonisoimaan koko järjestelmää, ja tämä oikeastaan onkin jo yksi niistä ongelmakohdista, jonka me tässä kohtaamme perusvaatimukset totta kai ovat sellaiset, että meidän täytyy tehdä hyvää työtä, jotta voimme vastuuvaliokunnalle antaa tasapainoisen lausunnon. Siinä täytyy huomioida tärkeimmät, se, tärkeimmät seikat, mutta ei voida mennä liian pitkälle yksityiskohtiin. Täytyy keskittyä nimenomaan tämän valiokunnan vastuualaan. Haluaisin hyvät kollegat, että todellakin pitäydymme tiukasti omissa vastuukysymyksissämme. Olemme keskustelleet ja keskustelemme varjojen kanssa, jotta todella pääsemme asian ytimeen. Niin kuin sanoin, kommentit liittyvät nimenomaan tämän valiokunnan vastuukysymyksiin, toimivaltuuksiin kollegat luonnollisesti haluaisivat puuttua kaikenlaisiin kysymyksiin tällä alalla, mutta täytyy kuitenkin lähteä liikkeelle määritelmistä. Määritelmät tällä hetkellä ovat osoittautuneet hyödyllisiksi, käyttökelpoisiksi, ja ne ovat myös kestäneet muutokset aikojen kuluessa 17 vuoden aikana. Nyt täytyy käyttää sitä terminologiaa, jota käytetään myös tänä päivänä, tänä vuonna. Sitten täytyy katsoa, mikä on oikeusperusta tietojen käsittelylle, missä tarvitaan yksittäisen henkilön suostumusta. Hyvin tärkeää muistaa, että useissa yhteyksissä eksplisiittistä ja implisiittistä tietoa voi olla, joka voi osoittautua ongelmalliseksi yksilön kannalta. Tässä yhteydessä tärkeää on se, että me suojelemme kuluttajaa. Tarvitaan joustava järjestelmä, joka kuitenkin samanaikaisesti ei toimi yksilöitä vastaan. Tämä on melkoinen haaste. Täytyy pitää mielessä myös se, että tietojen käsittely ja esimerkiksi tiedot, jotka liittyvät lapsiin, sellaisiin henkilöihin, jotka mainitaan artikloissa 9 ja 11. Tässä vaaditaan vielä lisää perehtymistä. Sitten oikeudet. On tehty tarkistuksia yleisistä kysymyksistä, mutta myös erityisistä oikeuksista. Oikeus saada tietoa ja sitten on myös kiistanalaisia kysymyksiä, esimerkiksi se, että oikeus tulla unohdetuksi. No sitten profilointi, sekin on yksi kysymys. Haluaisin käsitellä näitä hieman yksityiskohtaisemmin. Ensimmäinen seikka on tärkeä, joka liittyy digitaalimaailmaan ja digitaaliympäristöön. Toinen seikka vaatii lainsäädäntömääräyksiä, eli tietojen siirrettävyys ja liikkuvuus. Kenties tässä asetuksessa ei olisi oikea paikka käsitellä näitä kysymyksiä. Kyseessä on yksi tärkeimmistä oikeuksista ja pitää ymmärtää, että IMKON tehtävänä on suojella kuluttajia. Tämä väline – pitäisi kuvailla yksityiskohtaisemmin, vai kenties pitäisikö kuitenkin jättää tämä muiden hoidettavaksi? Tämä kysymys on vielä ratkaistava. No sitten profilointi. Tässä viittaisin asian oikeudellisiin elementteihin ja seuraamuksiin. Komissio on käyttänyt sellaista kieltä, joka ei kyllä täysin selkeytä tarkoitusperiä ja olemme hieman hämillämme. Meidän tehtävämme on sitten korjata tämä ongelma ja yrittää saada asiat takaisin raiteilleen ja varmistaa, että oikeanlainen lainsäädäntö toteutuu, oikeanlainen lähestymistapa toteutuu. Kuka valvoo ja kuka käsittelee tietoja? Vastuut on eriytettävä ja selkeytettävä. Kuka vastaa mistäkin? kaikkia ei voida ympätä tiettyyn muottiin ja malliin, joka olisi liian tiukka ja liian tarkkaan määritelty, vaan tarvitaan tietynlaista joustavuutta. Tästä syystä on pyrittävä löytämään ratkaisu. Totta kai IMKO on tietoinen kaikenlaisista ongelmista. Esimerkiksi pilvipalvelut on yksi tällainen ongelma-alue. voi olla, että jotkut tarjoavat palveluja, jotkut vain käsittelevät tietoja ja jotkut taas sitten puolestaan käyttävät näitä jo käsiteltyjä tietoja. On valvottavia, on niitä, jotka toteuttavat tarkistuksia. Eli täytyy pohtia, kuinka pitkälle mennään tässä tiedon suojelun alalla. Järjestelmän on oltava riittävän joustava, mutta kyllä myös riittävä suojelun taso täytyy säilyttää, yksilöitä täytyy suojella. Sitten se, miten laillinen tiedon saanti voidaan verifioida ja varmistaa. Monissa ryhmissä liittyy tarkistuksia ja kysymyksiä siihen, miten tätä 24 tunnin määräaikaa toteutetaan. onko tässä otettava se lähestymistapa, että on tiukka määräaika vai luotetaanko ihmisten terveeseen järkeen? Toisaalta tietosuoja, toisaalta viranomaiset, jotka ovat vastuussa tietosuojasta. Eli tämä kysymys täytyy vielä selkeyttää ennen kuin tässä asiasta päästään eteenpäin. No sitten johtopäätökset. Tietosuoja, viranomaiset. Tämäkin on tärkeä kysymys. Kollegat joutuvat kyllä nyt auttamaan minua tässä kohdin, jotta saamme tekstin, joka olisi hyödyllinen. Meidän on saatava aikaiseksi selkeät kriteerit. Omaksumme, kun me ajatuksen, että komissio ehdottaa, että olisi yksi asiointipiste, vai miten tässä lähestytään? Täytyy toimia strategisesti. Todennäköisesti neuvoston kanta on erilainen kuin parlamentin ja myös tämän valiokunnan, niin kuin usein tuppaa käymään. Täytyy varmistaa johdonmukaisuus. Meidän täytyy tuoda esille poliittinen linjaus, jonka on oltava selkeä ja jonka mukaan sitten edetään. Kompromissitarkistuksissa vaaditaan vielä hieman täsmennystä. Ne liittyvät sanktioihin, rangaistuksiin. olen keskittynyt siihen, että viranomaisten päätösten on oltava johdonmukaisia. Tietynlaisia rangaistusmahdollisuuksia on oltava, jotta ihmisellä ei ole kannustimia, tai ainakin heitä sitten pyritään ehkäisemään tekemästä tiettyjä väärinkäytöksiä. Varmaankin tässäkin voidaan jonkinlainen kompromissi löytää. Sitten delegoidut säädökset ja täytäntöönpanosäädökset. Ne toistuvat kautta asetuksen. Olin Liben kokouksessa. Siellä ponnistellaan kovasti ja keskitytään keskeisiin kysymyksiin. IMKossa täytyy toimia saman mallin mukaan. Kaikki poliittiset ryhmät ovat mukana yhteistyössä ja näin pääsisimme tavoitteeseen, eli siihen, että sisämarkkinoita voidaan harmonisoida ja kuluttajia suojella. Komission ehdottomasta mallista vallitsee laaja konsensus, vaikkakin olemme tietoisia siitä, että on tiettyjä poliittisia kysymyksiä, jotka ovat hankalia. Meillä on kuitenkin hyvä perusta työllemme. Vielä emme ole täysin tyytyväisiä komission ehdotukseen. Tästä syystä eri valiokunnissa yritämme työstää ehdotuksia, joilla asetusta pyritään parantamaan. Haluaisin todella kiittää kollegoita, että he ovat niin aulita auttamaan. Haluan kiittää heitä heidän tarjoamastaan panoksesta kompromissiehdotuksissa, koska me tiedämme, että IMKO antaa vain lausunnon, mutta kuitenkin sillä on tärkeä tehtävä – Libe-mietinnön osalta. Kiitos. Thank you very much indeed. Um, Kiitoksia, rouva Komi. Me olemme varmasti samaa mieltä siitä, kuinka tärkeää tämä aihe on, jotta libe valiokunta saa aikaiseksi tehokkaan ja käytännönläheisen ehdotuksen. Sitten varjoesittelijät ja sitten vielä muita puhujia. Charles de Moser, Lockegaard, Engström, Gallo, Head, Styler. Haluaako joku vielä puhua? Rova Scholdemosa. Øh, øh, Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia Rova Komille tästä erityisen viisa øh, interessen Kiitoksia Rova Komille tästä esityksestä. Tämä osoittaa eh, kiinnostusta tietosuojaa kohtaan, mutta myös miten tärkeä tämä ehdotus on. Ja on vaikea harmonoida jotain sellaista kuin tietosuoja eh, minua Euroopan tasolla, <clears throat> koska meillähän on huomattavia kulttuurieroja eh, sen suhteen, miten tietoja käsitellään, erilaisia perinteitä. Nämä lukuisat tarkistukset tarkoittavat sitä, että on aikaa vievää harjoitus saada kaikkien käsitys selville siitä, millä tavalla tässä paketissa mennään eteenpäin. Siksi odotankin ensi viikon kokoustamme ja varjojen kesken niin, että voimme yrittää löytää jonkinlaisen yhteisen pohjan, jotta pääsisimme kompromissitarkistusten tasolle. Tänään haluaisin kertoa hieman niistä aikeista, mitä meillä SD-ryhmässä on tietosuojan osalta. SDn jäsenet ovat tehneet 72 tarkistusta, ei yhtä paljon kuin esittelijä on tehnyt. Mutta, mutta se, mitä me ehdotamme, on se, että me tuemme komission konseptia – me haluamme vahvempaa sääntelyä, jolla tuetaan kuluttajia, mutta samanaikaisesti me haluamme, että joustavuudelle riittää sijaa, niin kuin esittelijäkin mainitsi. Ja meidän täytyy saada tilaa joustavuudelle eri jäsenvaltioissa ja eri aloilla, riippuen siitä, onko joku tällainen hyvän tekeväisyysjärjestö vai vaan sellainen yritys, joka, joka tekee rahaa ihmisten datalla, ihmisten tiedoilla. Se, mitä ryhmäni haluaisi nähdä, on se e, e, esimerkiksi, että, että vahvistamme tietojen yksityisyyden e, ehtoja ja edellytyksiä. Samanaikaisesti on hyvin tärkeää, että, että me sallimme julkisen sektorin tehdä sektorikohtaista tutkimusta ja tällä tavalla se myös pystyisi käyttämään dataa. Mutta tietenkin tässä täytyy aina tukeutua siihen konseptiin, että suuri yleisö voi olla varma, varma siitä, että tietoja ei väärinkäytetä. Ja kun puhumme sitten tällaisia voittoa tuottamattomista järjestöistä, on tärkeää, että niillä on mahdollisuus käsitellä ihmisten dataa adekvaatilla tavalla. Annapa esimerkki. Yhtäältä täytyy olla mahdollista esimerkiksi kirkoissa, kirkoissa kerätä rahaa, apua ja helpotusta varten, mutta jos joku on sanonut, että minä en halua olla, että minun ottaa tämä ja tämä järjestö yhteyttä, koska minä en halua lahjoittaa, no sitten meidän täytyy varmistaa se, että tällaiset järjestöt todellakin pystyvät suojaamaan tätä henkilöä yhteydenotoilta, mutta tämä tarkoittaa, mutta miten tämä taas liittyy, että liittyykö tähän sitten se, että, että tästä henkilöstä tallennetaan tieto, jossa sanotaan, että hän ei halua, että, että hän on yhteyttä. Ja en nyt tiedä, kattaako tämä paperi vielä tässä vaiheessa tämän, ja siksi meidän täytyy olla riittävää suoj- äh, joustavuutta, äh, ja niin, että, että organisaatiot pystyvät käsittelemään tietoja adekvaatilla tavalla, mutta toisaalta pystytään suojelemaan samaan aikaan henkilöitä tietosuojan mielessä. Meidän täytyy työnantajalla on mahdollisuus käyttää paikallista tietopolitiikkaa. Enkä usko, että tämän päivän lainsäädäntö kattaa tämän paikallisen tiedon, tiedon käyttömahdollisuuden. Sitten meistä on hyvä keskittyä myös profilointiin, niin kuin esittelijä on ehdottanut. Ehkä tämä yllättää, mutta me haluamme, että että, että kuluttajia ja erityisesti lapsia suojellaan tämän varalta. Ja tarkistukset ovat kuitenkin osoittaneet, että tätä on mahdotonta kattaa tänään, mutta me haluamme kuitenkin vahvan direktiivin, mutta samalla myös joustavan direktiivin tästä asiasta. Ja kaikki ne, jotka käsittelevät tietoja, kaikkien pitää pystyä tekemään juuri sitä ja meidän täytyy löytää jonkinlaisia kompromissitarkistuksia tässä yhteydessä ja odotankin kovasti tätä tulevia viikkojen työtä. Se ei, ole, se ei tule olemaan helppoa, mutta kiinnostavaa ja tämä on hyvin tärkeä paketti. Kiitos. Good. Thank you very much. Kiitoksi. Herra Lokkegaard. Kiitos puheenjohtaja. Ensin haluaisin esitte- kiittää esittelijän tässä on hyvin paljon tarkistuksia. Mihin on, minuun on vaikea tehdä vaikutus. Olen juuri valmistellut Erasmus kaikille mietintöjä. Meillä oli yli tuhat tarkistusta, mutta kuitenkin tässäkin niitä on paljon ja työsarkaa on. Odotan tätä innolla, koska tämä on erittäin tärkeä asiakirja. Monet toimijat, intressiryhmät, yritykset ovat ottaneet minuun yhteyttä. He ovat erittäin kiinnostuneita tästä aiheesta ja haluavat myös tehdä työtä sen eteen, että saadaan tasapaino aikaiseksi mitä ALDE-ryhmään tulee, niin olen yrittänyt saada tasapainon aikaiseksi, mitä kuluttajan suojaan ja toisaalta yrityksiin tuli, tulee, jotka sitten haluavat käyttää näitä tietoja kaupallisesti hyväkseen. Meidän täytyy totta kai tukea yrityksiä siinä, että tietosuojasta pidetään kiinni. Komission ehdotus menee erittäin pitkälle. Ja meidän täytyy muuttaa sitä, jotta saamme aikaiseksi tasapainon. Tämä on suurin huolen aiheeni alderyhmän edustajana. Ja meidän täytyy myös olla oikeudenmukaisia, kun puhutaan sääntörikkomuksista. Jos yritys on pitänyt kiinni kaikista vaatimuksista, niin ehkä ei pitäisi ryhtyä suuriin sakkorikkomuksiin. Tässäkin täytyy sitten todella saada tasapaino aikaiseksi. No, voisin ottaa moniakin asioita esille, mutta äh, niin kuin Rova Mosekin, niin puhuin jo alkuvaiheessa. Mutta me olemme varmasti jo pidemmällä kuin muut valiokunnat tässä prosessissa. Se on hyvä asia kiitos kuuluu teille, Rova esittelijä. Mutta ehkä on järkevämpi mennä sitten yksityiskohtiin, kun tapaamme myöhemmin. Mutta tosiaan tämä tasapaino kuluttajien, internetin käyttäjien ja yritysten välillä. Kiitos. Thank you. Well, uh, as everybody has said, this, this is... Kiitos, niin kuin kaikki ovat sanoneet, niin tämä on iso ja monimutkainen aihe. Näin vain on. Ja sen kanssa edetään. Kaikki me oikeastaan haluamme samaa. Me haluamme kaikki suojella kansalaista, mutta haluamme, että olisi myös liikeyritykselle mahdollista toimia Euroopassa. Ei tässä nyt ole niinkään kyse ristiriidasta tai törmäyksestä ideologisesti, vaan pikemminkin siitä, miten tämä käytännössä toteutetaan. Esittelijä on tehnyt hienoa työtä monellakin tavalla – No sitten muutama kohta hieman tarkemmin. Delegoidut säädökset, niitä on aika lailla tässä komission ehdotuksessa ja esittelijä on pyrkinyt pääsemään niistä eroon. Se on hyvä asia. Kyllä, tämä on monimutkaista. Ymmärrän, että komissio haluaa näitä delegoituja säädöksiä sinne, mutta me lainsäätäjänä joudumme kantamaan vastuumme. Jos tämä on monimutkaista, niin sitten vain täytyy, käyttää aikaa ja hoitaa homma huolellisesti, eikä vain sysätä sitä komission kontolle. Sitten oikeus tulla unohdetuksi. Tästä on tehty paljon tarkistuksia. Tulee se tunne, että monilla on sama huolenaihe mielessään. Jos tätä käsitellään väärin, niin tästä voi tulla ristiriitoja ilmaisuvapauden kanssa esimerkiksi. Esittelijä ehdottaa, että tämä lause oikeus tulla unohdetuksi jätettäisiin pois ja käytettäisiin jotakin muuta ilmausta. Voi olla, että tämä on ihan hyvä ajatus, koska tällainen lause oikeus tulla unohdetuksi on jäänyt ikään kuin elämään omaa elämäänsä, eikä sitä aina ymmärtä oikein. Mutta jos tietojen säilyttäjä on välittänyt tiedot eteenpäin ilman suostumusta, niin pitää myös välittää eteenpäin pyyntö poistaa nämä tiedot. Mutta jos sosiaalisessa mediassa on esimerkiksi julkaistut tiedot, niin on aivan kohtuutonta sitten vaatia, että, että täytyisi sitten pyyhkiä pöytä tyhjäksi kaikki tiedot pois. Sitten tarkistuksia on tehty myös näistä nimet välittömistä tiedoista tai salanimitiedoista. Silloin kun ei tarvita tietoja todellisesta henkilöstä, niin pitäisi olla mahdollista yritysten käyttää tällaisia tietoja. Pitäisi pohtia sitä, voidaanko kriteerejä jollakin tavalla hieman höllentää ja katsoa, että onko järkevää toimia tällä tavalla. No sitten oikeudelliset perusteet käsittelylle. Kaksi perushuolta tähän liittyy. Emme halua säännellä niin, että jokainen hiiren klikkaus on sellainen, että pitää klikkailla hyväksyykö, suostuuko vai eikö suostu. Totta kai jos puhelinta käyttää vaikkapa lähiravintolan löytämisen, niin sitten näitäkin hakuja käytetään hyödyksi. Eli pitääkö joka kerta sitten klikata sitä pikku ruksin paikkaa, että suostuu vai ei suostu? Tässä yksi asia. Täytyy muistaa myös se, että ei saa käydä niin, että yritys sitten voi tehdä mitä, mitä tahansa, kunhan vain nettisivuilla on tämä ruksin paikka. Suostumus käyttää tietoja ei oikeastaan ole osa tätä ratkaisua. Yritykset voivat äh, haalia tietoja ja kuluttajilla varsinaisesti ei ole valinnan varaa siitä, antaako hän tiedot käyttöön vai ei. Olen myös jossain määrin huolissani 61F-kohdasta legitiimi intressi. Tämä täytyy vielä täsmentää paljon tarkemmin. Yrityksen legitiimi intressi on totta kai tehdä mahdollisimman paljon tuottoa. Ei sen ainakaan ihan näin laajasti pitäisi olla määritelty. Sitten oikeus saada omat tiedot käyttöön on hyvä tässä sulauttaa tiettyjä artikloja yhteen. Totta kai meillä on oltava oikeus saada omat tietomme käyttöön. Näinä päivinä tällainen järjestely on aivan, aivan järkevän kuuloinen. Sitten McClarkin on ehdottanut 12.2. ratkaisua, joka vaikuttaa varsin järkevältä. Eli jos yksilö pyytää tietoja, niin ne täytyy olla sellaisessa muodossa, että, että ne ovat helposti ymmärrettävissä, mutta entäpä sitten vaikkapa luottokorttivarkaat, jos he sitten käyttävät näitä tietoja hyödykseen. Voi syntyä myös muita tilanteita, joissa herkkaluotteiset tiedot vaikkapa ovat ongelmallisia. Tietyissä paikoissa esimerkiksi koneet ja laitteet eivät välttämättä ole luotettavia. No sitten 55 kohta. Ostoshistoriikki. Jos vaikka eBaystä saan oman tapahtumaa listaukseni ja sitä sitten käytetään hyödyksi yritysten pitäisi pitää kiinni asiakkaistaan sillä konstilla, että he tarvitsevat parempia palveluja eikä millään kikkailuilla tietosuojan suhteen. No sitten profilointi. Hyvin vaikea kysymys. Toisaalta profilointi voi olla täysin vaaratonta, harmitonta. Jos minulle halutaan lähettää mainoksia, jotka minun mielestäni ovat täysin irrelevantteja, niin ok, e, ei se ole suurikaan ongelma. Mutta taas toisessa ääripäässä, jos tämä johtaa siihen, että tehdään jonkinlaisia profiileita, jonka pohjalta sitten ihmisiä syrjitään vaikkapa rodun tai sukupuolisen suuntautuneisuuden perusteella, niin tietenkään tällaista ei voida hyväksyä. Täytyy varmistaa, että tällaiset eri tapaukset erotetaan selkeästi toisistaan. Niin kuin sanoin, me todennäköisesti haluamme kutakuinkin saman lopputulokseen, eli toivottavasti varjot pääsevät tähän tulokseen. Uh, thank you very much. Uh, just uh, uh, Kiitos. Muutama huomio vielä minulta. Yritän myös puhua lyhyesti. Olen tässä nyt sitten varjoesittelijän asemassa. Herra Biilen puolesta. On hyvä, että me käsittelemme tätä asiaa nyt, koska meidän merkkiämme odotetaan. Asiasta keskustellaan paljon, mutta meillä on hyvä menneisyys. Me olemme saaneet aikaiseksi toimivaa käytännönläheistä lainsäädäntöä. Me olemme tehneet hyvää yhteistyötä myös e-yksityisyysdirektiivin suhteen ja olemme saaneet aikaiseksi määräyksiä myös Euroopan unionin lainsäädäntöön ja tämä usein unohdetaan. Ja komission tämänhetkisessä ehdotuksessa ei mielestäni heijastella sitä lainsäädäntöä, mikä on hyväksytty täällä valiokunnassa. Sitten nämä delegoidut säädökset, joista keskusteltiin aikaisemmin. Haluaisin muistuttaa teitä kaikkia. Alkuperäinen ehdotus, jonka me saimme komissiolta E-yksityisyysdirektiivityteen liittyen, niin meidän valiokunta ja kansalaisvapauksen valiokunta sanoi, että nämä ehdotukset eivät olleet hyväksyttäviä. Ja me sitten kehittimme ehdot joiden puitteissa tulisi toimia, kun näitä sääntöjä on rikottu. Kun parlamentti on jo sopi, sopimut, sopinut tästä yksityisyyskysymyksestä, ja mehän olemme myös tehneet tarkistuksia, jotka pitävät meitä lähellä sitä pragmaattista tapaa, josta sovimme, niin tästä tulisi pitää kiinni. No sitten laajempi katsantokanta. Kaikki varmasti haluavat direktiivin, joka on selkeä ja myös lainsäädännöllisestä näkökulmasta selkeä ja tehokas. Sen täytyisi olla yksinkertainen. Kaupalliset käyttäjät ovat suurimmassa asemassa, mutta sen täytyisi olla siis selkeää, yksin kertaista, koska se on tehokkaampaa. Ja komission tekstiin tulee, niin mielestäni se on liian monimutkainen eikä tarpeeksi selkeä. Siinä ei keskitytä olennaisiin kysymyksiin, joista meidän täytyisi keskustella, mutta me tarvitsemme harmonisoidun direktiivin, koska jos otetaan tämänhetkinen tilanne huomioon, jossa järjestöt pitävät tietoja eri maissa, pilvipalveluissa muun muassa ja kaikki. Joten me tarvitsemme totta kai yhteisiä sääntöjä. Ja tässä tapauksessa puhuisin tämän harmonisoidun ehdotuksen puolesta. Ja tämä on tärkeä vaatimus tälle valiokunnalle koska ongelma, mikä meillä on, on se, että jotkut jäsenvaltiot ymmärtävät tämän täyden harmonisoinnin, se on yksi osa asetusta, mutta sitten jotkut määräykset eivät miellytä, joita komissio haluaa ottaa mukaan. Joten meidän täytyy siis saada aikaiseksi tasapaino tässä kysymyksessä. Sitten toinen kysymys. Se liittyy kuluttajien, kuluttajan suojeluun, kuluttajien intresseihin. Ja palaan tässä siihen, josta sovimme liittyen avoimuuteen. Tämä liittyy evästeisiin. Ja tässähän on kysymys suostumuksesta ja tarvitaan tasapaino aikaiseksi, kun puhutaan suostumuksesta ja tiedottamisesta. Ja mielestäni me saimme tasapainon aikaiseksi ja useimmissa maissa tämä on myös täytäntöön pantu, mutta meidän täytyy saada tällainen selkeä linkki aikaiseksi. Kuluttajat yleensä haluavat toimia online kauppaa käydään hyvin usein tällä tavalla, eli kuluttajat haluavat valinnanvaraa ja tämä myös helpottaa heidän elämää, mutta me tarvitsemme luottamusta ja jos tietoja vä- välitetään, kyllä kaikki tietää, että tietoja säilytetään – jos sitten näitä tietoja saadaan käyttää, niin silloinhan heidän täytyy tietää, että tässä todellakin toimitaan oikealla tavalla. Tämä avoimuus, viestin, tämä on erittäin tärkeää myös. Ja täytyisi tehdä selväksi, mitkä velvollisuudet ovat, kun tietoja suojellaan ja kun niitä käytetään. Tämä avoimuuskysymys, tämä on ydinkysymys. Ja sitten kysymys kuten profilointi. Jos me käymme esimerkiksi Amazon-sivuilla ja sitten siellä tulee tarjouksia liittyen siihen, miten, mitä aikaisemmin on ostanut, niin usein pitävät siitä, eivätkä vastusta sitä. Mutta tässä prosessin täytyy, prosessissa täytyy katsoa, mihin se johtaa. Viime, lopuksi sitten vielä tämä liittyy tarkistukseen, jonka me olemme jättäneet. Kuluttajat eivät ymmärrä, kuinka tärkeä heidän tietonsa ovat. He haluavat, että niitä käytetään oikealla tavalla. Ja me siirrymme nyt vaiheeseen, että siihen liittyy lisäarvoa. Totta kai saa esimerkiksi e, ilmaisia palveluja. Tämä liittyy mainontaan. No, ihmisten täytyisi ymmärtää, että tämä, ne eivät, he eivät välttämättä vastusta sitä. Mutta ehkä tässä täytyy sitten kuitenkin tarkemmin kiinnittää huomiota hyötyihin. Ja sitten lopuksi vielä sitten tämä oikeus tulla unohdutuksi, sitä ei ole määritelty oikein. Totta kai eh, mahdollisuus siihen täytyy olla, että osa tiedoista eh, poistetaan. Niin ehkä niitä ei välttämättä aina käytetä aina kuluttajan näkökulmasta parhaalla mahdollisella tavalla. Puhutaan yksi autosta, joku haluaa ostaa tämän auton ja niin sitten haluaa tietää, mikä tämän auton eh, historia on, ennen kaikkea jos sillä on ollut eh, ongelmia. No ehkä tämä liittyy myös johonkin taloon, eh, jonka omistat ja niin edelleen. Eli tässä taas tämä tasapainokysymys. Ja tämän tiedon täytyisi olla avointa. Esimerkiksi auton rekisteröinti ei nyt ole henkilökohtaista tietoa. Tässä siis tasapaino täytyisi siis saada aikaiseksi jälleen, joten meillä on aika paljon työtä edessämme. Mutta ehkä se antaa vain lisäarvoa tälle keskustelulle. Rova Saldini, viimeinen varoesittelijä ja sitten muut puhujat. Grazie Presidente, grazie alla relatrice, molto è già stato detto, quindi evito di ripetermi per far perdere tempo, è una buona... Kiitoksia puheenjohtaja, kiitän esittelijää. Komission ehdotus oli hyvä ja pidin siitä, mitä esittelijä kertoi. Tässä on muutama asia, jonka haluaisin mainita Olemme esittäneet vain muutaman tarkistuksen meidän ryhmämme nimissä, koska pohjadokumentti on hyvä. Tästä verkostosta. Tätä on käytetty kasvavassa mitassa. En nyt halua maalata ketään mitään piruja seinille, mutta meidän täytyy löytää sellainen sopiva strategia tiedon hankintaan ja tiedon levittämiseen adekvaatilla tavalla. Tämä koskee koko maailmaa ja tietenkin myös koko Eurooppaa. Ja meidän täytyy löytää sovellettava lainsäädäntö, jota voidaan käyttää Belgiassa, Italiassa ja Ranskassa. Jossain käytetään taas kotisivuja, joissa saadaan tallennettua tietoja Totta kai meidän täytyy myös muistaa, että ei ole kysymys pelkästään online-asetelmasta. Meillä on kansalaisia ja kuluttajia, jotka eivät käytä internettiä. Ehkäpä ikääntyneet ihmiset ja meidän täytyy muistaa, että tiedot ihmisistä, jotka eivät koskaan surffaa internetissä, eh, niin näitäkin tietoja täytyy suojella. Ja meillä on myös tietenkin myös kuluttajien oikeudet ja yritysten oikeudet, jotka haluavat tietenkin pystyä toimimaan hyvin ja kitkattomasti. Ja on kysymys tietenkin tiettyjen konseptien konsolidoinnista, joihin olemme keskustelleet, joihin olemme keskittyneet erityisesti. Esimerkiksi artikla 7 henkilökohtaisten tietojen käyttö. Siinä pitäisi suhteuttaa siihen tietotyyppiin ja, äh, ja riskin tyyppiin, joka, joka saattaa, koska toiset tiedot ovat arkaluontoisempi äh, arkaluontoisempia kuin toiset. Ja aivan yhteenvedonomaisesti tämä on hyvää, äh, hyvää työtä. Me haluamme vähentää byrokratiaa, lisätä vastuuta ja yritysten ja yksityisten täytyy kantaa enemmän vastuuta. Tästä ei tarvitse enempää lausua, koska pohjadokumentti on varsin hyvä. Kiitoksia. Uh, thank you very much. Well, now... Kiitos. Sitten jäsenten vuoro. Olkaa hyvä. I would also like... Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin tukea Lara Komin esitystä ja hienoa lausuntoa. Ei siihen paljon ole lisättävänä, koska se on jo varsin kattava. Olen myös pitkälti samaa mieltä kollegoiden kanssa. Korostaisin vain muutamia seikkoja. Ensinnäkin lisäarvo, jota tämä valiokunta voi tarjota, on, niin kuin Lara Komi totesi, tarjota lisäarvoa niin, että suojaamme kuluttajia, joka on tämän valiokunnan tehtävänä. Ja myös sisämarkkinoita. Maailmahan on sellainen, että teknologia kehittyy kovaa vauhtia – innovaatiota ja kilpailukykyä täytyy tehostaa taloudessa. Jopa vihreät ystävämme ovat valmiita omaksumaan käytännönläheisen lähestymistavan täytäntöönpanoon. Haluaisin muistuttaa, että kyse on nyt asetuksesta, ei direktiivistä. Meillä on ylimääräinen velvollisuus niin, että todellakin tämä on täytäntöön pantavissa reaalimaailmassa – niin, että ihmiset voivat äh, tehdä todellisia valintoja, eikä yrityksille koidu ylimääräistä byrokratiaa ja taakkaa. Me, meillä on myös äh, voittoon pyrkimättömiä toimijoita, ja järjestöjä. Saldemoiselle toteaisin, että toivon, että kaikki olemme samaa mieltä siitä, että täysi harmonisointi on oikea tapa edetä. Sirpaloituminen on suuri haaste. Toisaalta on tietosuoja yrityksissä, tietosuoja voittoa tavoittelemassa järjestöissä. Tämä, tämä on ongelma kaikille kuluttajille kaikissa 27 jäsenvaltioissa. Koskee ihan kaikkia. Toivottavasti me puhumme hyvin selkeäsanaisesti joustavuudesta. Minä ainakin pyrin siihen, että ei synny mitään kansallisia poikkeuksia. Muuten me viemme pohjaa pois pyrkimyksiltämme. Me tarvitsemme oikeusvarmuutta, yksinkertaisuutta, selkeyttä. Aivan niin kuin Malcolm sanoi, kaikki määritelmät on tehtävä mahdollisimman selkeiksi. Miten tietosuoja määritellään? Mikä on siirrettävyys? Mikä on oikeus antaa suostumus? Oikeus tulla unohdetuksi? Me teemme Liben kanssa yhteistyötä ja me haluamme täytäntöön pantavan käytännönläheisen ehdotuksen. Haluaisin, että kollegat voisivat tukea tarkistustani 90 tästä aiheesta. Erityisen lähellä minua ovat lasten oikeudet. Kyse ei ole pelkästään digitaalimaailmasta, jossa tätä asetusta on täytettyön pantava, mutta lapsiin liittyy erityisiä haasteita ja ongelmia. Olen tehnyt tarkistuksen suostumusoikeudesta. olisi syytä pitäytyä YK-määritelmässä lapsesta. Eli lapsi on alle 18-vuotias. Jos määritelmää muutetaan, niin syntyy sekannusta. Me olemme tässä parlamentissa tehneet työtä aina siltä pohjalta, mikä tämä määritelmä on. Syntyisi sekannusta. Toinen seikka on se, että vuoteen 2013 saakka tarvitaan vanhemman suostumus voidaan tehdä ero lapsen ja teini-ikäisen välillä, mutta joka tapauksessa oikeus äh, äh, tulla unohdetuksi on myös teini-ikäisen oikeus. 14-18-vuotiaat ovat teini-ikäisiä ja heillä ei olisi sitten mitään suojaa. Toivottavasti voitte tukea minun tarkistuksiani tästä aiheesta. Sitten olen tehnyt tarkistuksia, jotka liittyvät profilointiin. käyttäjäystävällinen, lapsiystävällinen kielenkäyttö on tärkeää. Monet eivät siitä puhuneet, mutta Christian kyllä mainitsi sen, että ei olisi liian paljon täytettäviä papereita. Lapsille on erityisen tärkeää, että heitä ei huijata sen suhteen, antavatko he suostumuksensa vai eivät. Täytyy päästä vuoropuheluun yritysten kanssa siitä, että myös lapsilla on oikeus antaa tai evätä suostumuksensa. Okay, um, just let me tell you who else is on my list. Sitten täällä Head Styler. Lockegaard halusi vielä uudestaan puhua. Ja Charles de Mose myös. Kyllä, meillä varmasti on aikaa vielä toiselle kierrokselle. Ja sitten esittelekin saa vielä puheenvuoron ja komissio. Mutta puoli yhdeltä sitten haluamme päästä lounalle. Rova Gallo on myös lausunnonlaatija oikeusasioiden valiokunnassa. Hän on tässä kahtia jakautunut. En, ehkä oikeusasian valiokunnalla on sama linja tässä kuin meilläkin. Merci. Niin puheenjohtaja, kiitos. En puhu nyt ainoastaan valiokunnan varajäsenenä, vaan myös esittelijänä juri valiokunnassa. Täytyy muistaa, että määräaika tarkistuksille äh, on tänään. Se umpeutuu todellakin tänään juuri valiokunnassa. Sitten toinen tieto, jonka haluan teille välittää ennen kuin aivan lyhyesti ja nopeasti tartun kiista kysymyksiin tässä tekstissä, on se, että olen henkilökohtaisesti järjestänyt kokouksen. Olen välittänyt myös komission sen Redingille kutsun. Ja hän tulee keskustelemaan kollegoiden kanssa, kollegoiden, jotka ovat kiinnostuneita aiheesta 4. joulukuuta kello 12. Vielä salia ei ole tiedossa, mutta varmaankin on helppoa sitten ottaa selville salin numero. Aivan nopeasti En voi lähteä tietenkään kaikkia kohtia käsittelemään kattavasti, mutta palaisin kuitenkin tiettyihin määräyksiin, jotka täällä nousivat jo esille. Ensinnäkin, niin kuin Lara Komi jo totesi, kiitän häntä tässä yhteydessä, totesi, että täytyy lähteä liikkeelle määritelmistä. Täytyy täsmentää, mitä tarkoittavat nimettömät tiedot ja toisaalta salanimen kautta annettavat tiedot täytyy pitää kiinni eksplisiittisestä suostumuksesta, joka on käsittelyn perustana. Tämä on perustavan tärkeä kysymys. Ja toinen seikka, jota haluan korostaa, ja tässä voin yhtyä Koratsan näkymyksiin lapsiasiassa, täytyy katsoa uudemman kerran asetuspoikkeuksia artiklassa 2. Siinä mainitaan luonnollinen henkilö, jolla, joka ei pyri saamaan tuottoa toiminnallaan. Tämä on todettu jo, puhutaan myös sosiaalisista verkostoista. Periaatteessa henkilökohtaisesti voi saavuttaa lukemattoman määrän ihmisiä. Ja tätä poikkeusta täytyy kyllä vielä tutkia tarkemmin, koska kyse on lasten suojelusta sosiaalisissa verkoissa. Ja tämä on oleellisen tärkeä kysymys. Sitten eh, oikeus tulla unohdetuksi digitaalisessa ympäristössä. Juristina olen tässä hieman tiukempi. Olen sitä mieltä, että pitäisi vahvistaa käsittelyvastuullisten velvollisuutta, vastuuta. Eli täytyy olla velvoite informoida kyseessä olevaa henkilöä silloin, kun hän esittää pyynnön tietojen poistamisesta. Aivan lyhyesti, en voi selittää kaikkea aivan juurta jaksain nyt artikla 18 ja oikeus tietojen siirrettävyyteen, joka tuli myös esittelijän puheenvuorossa esille ja muiden varjojen puheenvuoroissa. Minä olen sitä mieltä, että tämä oikeus pitäisi poistaa. Miksi näin? Meillähän on jo artikla 15, joka mahdollistaa äh, tiedon saannin ja joka liittyy kommunikaatioon Artikla 18 puhuu kopiosta. Haluaisin tietää, mikä on ero kopion ja kommunikaation välillä. Tästä syntyy väärinkäsityksiä. Tässä kyllä syntyisi oikeudellista epävarmuutta, eikä se toisi vastaavia hyötyjä. Taas nopeasti eteenpäin. Kysymys, joka on hyvin vaikea ratkaistava, tässä tekstissä. Nimittäin suhde käsittelystä vastaavan ja toisaalta ali, hänen alaisenaan toimivien tahojen välillä. Tämä on monimutkainen seikka. Voi olla, että on lukematon määrä äh, henkilöitä, tahoja, jotka toimivat tässä ketjussa. Ja oikeastaan ajattelisin tässä yleistä vastuullisuutta sen suhteen, joka on vastuussa tietojen käsittelystä. Eli kansalainen kääntyy sen puoleen, jonka hän tuntee. Jos kyseessä ei ole tämä taho, jonka, jonka kansalainen tuntee ja hän ei ole rikosoikeudellisessa vastuussa, niin sitten hän kääntyy muiden ammattilaisten puoleen – Kansalaisen tehtävä ei ole lähteä määrittelemään ja etsimään sitä, kuka nyt sitten voisi olla taho, joka täytyy oikeuteen vetää tai vetää vastuuseen. Täytyy myös tehdä eksplisiittiseksi oletusarvona tietosuoja. Tämä artiklassa 22 kohdassa 2 siitä on keskusteltu paljon. Sitten artikla 31, ilmoitus valvontaviranomaisille. Yrityksillä ei voi olla kohtuuttomia, suhteettomia velvoitteita. Tämä ilmoitus toteutuu vain silloin, kun selvästi on rikottu merkittävällä tavalla kyseisen henkilön, kyseessä olevien henkilöiden oikeuksia. Epäilenpä hieman tätä 24 tunnin määräaikaa, joka tähän on kirjattu. En ole varmaankaan ainut epäilykseni. Ja vielä nopeasti eteenpäin artikla 51. Tämä on äärimmäisen tärkeää, että meillä on vain yksi keskustelukumppani näissä asioissa – mutta ei voi käydä niin, että viranomaisista tulee jonkinlaisia kirjella postilaatikoita, vaan on oltava myös valvontaviranomaisten kesken jonkinlaista viestintää. Kannatan heidän itsenäisyyttään, erityisesti silloin kun pohditaan hallinnollisia seuraamuksia ja minkälaisia kynnyksiä niissä asetetaan. Niin kuin monet kollegat, olen aivan kohta puheenvuoroni lopussa. Puheenjohtaja, katson niin kuin monet kollegat, että on liian paljon delegoituja säädöksiä ja voisimme hieman ponnistella ja pohtia, kuinka asia saadaan korjatuksi. Kiitos. Um, next to Mrs. Head. Head. Mm. Tack så mycket och precis som har sagts här eh, tidigare idag så måste... Kiitoksia paljon tietenkin tavoitteena täytyy olla tietosuoja ja hyvä sellainen kuluttajille. Ja tämähän on tietenkin tärkeintä tässä yhteydessä. Olen esimerkiksi epäileväinen sen suhteen, että, että pienet yritykset otettaisiin pääsääntöisesti pois tämän direktiivin piiristä, koska se on aika huono asia tietosuojan kannalta. Täytyy selvittää, kuinka paljon kuinka monet yritykset Euroopasta pystyvät käyttämään tätä e, ja sellaiset yritykset, joissa on yli 50 työntekijää, joutuisivat tämän piiriin. Silloin kaikki yritykset täytyy sisällyttää tämän piiriin. Ja kokonaissuoja täytyy taata. Me tarvitsemme kuluttajille vahvaa suojaa, selkeää tietoa kuluttajille. Ja kuluttajien täytyy voida tietää, että mitä tietoja kerätään ja mitä, te, mitä käytetään – Yrityksillä on vastuu siitä, että tietojärjestelmät ovat mahdollisimman turvallisesti rakennettuja, niin että tietojen koskemattomuus voidaan turvata ja ihmisten täytyy voida tietää, että heidän tietojaan on suojattu. Ja myös täytyy huolehtia siitä, että tietoja kerätään ja levitetään mahdollisimman vähän. Ja tietenkin tämä asetelma on kovin vaikea, sitä täytyy keskustella vielä. Kovin tärkeää on myös se, niin kuin on sanottu tässä keskustelussa, että, että mikä on lasten ja alaikäisten tilanne. Tämä täytyy muistaa lainsäädännössä. Siinä täytyy soveltaa samoja sääntöjä kaikkiin lapsiin ja nuoriin. Ja tässä ei ole syytä poiketa YK yleissopimuksesta. Sitten tietosuoja toisin kuin muut lainsäädännölliset intressit on tietenkin keskeisellä sijalla. Artikla 6. Siinä säädellään, miten tietoja voi saa käsitellä. Täytyy olla mahdollista, että kolmannet osapuolet voivat käyttää tietoja, vaikkakin olisi olemassa yleinen yhteiskunnallinen intressi. Ja sitten syöpätutkimus on yksi esimerkki, sitten AY-järjestöt ja työehtosopimukset on yksi esimerkki. Ja sitten kysymys delegoiduista säädöksistä. Minä en ole esittänyt tarkistuksia tästä, mutta tietosuoja-asetuksen osalta olen kuitenkin tässä suhteessa skeptinen – Minusta tässä on suuri tarve tehdä täsmennyksiä tähän säädökseen. Minusta meidän täytyy olla hyvin tarkkoja ja valppaita. Ja pitää, meidän pitää pitää, kiel, kiel, tie, pitää huolta ehdottomasta minimitasosta. Tämä ei ole mikään helppo tehtävä, kiitos. Thank you very much, Mrs. Head. Mrs. Kiitoksia Anu Mr. Chairman and, uh, Kiitos puheenjohtaja. Kiitos esittelijälle ja myös varjoille. Pohdinpa vain, onko meillä kuuleminen tästä niin, että valiokunta saisi hieman perspektiiviä asiaan sen kautta, vai oliko tämä jo kenties keskusteluissa esillä? ymmärrän, että tässä täytyy päästä tasapainoon ja oikeanlaiseen tasapainoon. Tämä on äärimmäisen tärkeää, koska tiedot, tietosuoja aiheena kyllä kasvattaa merkitystään, ei suinkaan vähennä. Nyt valiokunta on Twitterissä, aivan niin kuin puheenjohtajamme ilmoitti, kun puhuitte tiedoista, joita ihmiset antavat vaikkapa ostoskäyttäytymisestään, niin katsoinpa tämän aamun twiittejä ystävältäni, jolle on tarjottu tiettyjä jouluostoksia hänelle on tarjottu esimerkiksi kirjoja eri aloilta, urheilukalentereita, tieteestä ja niin edelleen, ja hänen kumppanilleen eläinkalentereille, fiktiokirjoja, sitten elämänkertoja ja niin edelleen. Tästä on sitten twiitattu melko lailla yli tuhat kertaa, ja 106 peukkuakin sieltä löytyy. Joku on vastannut, että kiitos peukutuksesta. Olen jo tilannut nyt sitten äh, kissanpentukalenterin ihan uutena ajatuksena näiden ehdotusten perusteella. Tällaisestakin me voimme valiokunnassa keskustella ja keskustelemme niistä myös sosiaalisessa mediassa. Ihmisellä on meistä tietoja ja miten näitä tietoja käytetään. Täytyisi hieman oppia siitä, miten markkinoidaan sitten näiden tietojen pohjalta tiettyjä asioita. En nyt voinut välttää houkutusta ja käy, olla käyttämättä tätä tilaisuutta jakaa tätä tietoa teidän kanssanne tänä aamuna. the first member of the No, olen iloinen. Olet ensimmäinen, joka käyttää Twitteriä tällä näin aktiivisesti. En tiedä, kuulitteko kaikki, että IMKolla on nyt oma Twitter-tili Niin, se liittyy siihen, mitä minäkin sanoin. Mitä Amazonin tulee ja profilointiin, niin tiedot täytyisi tehdä julkiseksi ja sitten ne pitää pystyä poistamaan, jos sen haluaa. Valvonnastahan tässä on kysymys ja avoimuudesta. kaksi varjoesittelijää halusi vastata. Laura Komikin varmasti haluaa kuulla vastaukset ja sitten komissio. Herra Lokkegaard, sitten Rova Schaldemose. Aivan lyhyesti. Lyhyet vastaukset. Kiitos puheenjohtajan lyhyesti. meidän täytyy mennä mahdollisimman pitkälle, mitä harmonisointiin tulee, sitä me tuemme. Mutta niin kuin sanoin, meidän täytyy saada tasapaino aikaiseksi. Ehkä täytyisi erotella yksinen ja julkinen sektori, koska näyttää siltä, että joissakin jäsenvaltioissa on edistyksekäs julkinen sektori, mitä tietosuojaan tulee – jos me emme halua hajottaa näitä järjestelmiä, jotka toimivat hyvin, niin ehkä kun teemme muutoksia, niin voisimme keskustella tästä, koska tämä olisi joustava tapa ilman, että tuhu, tuhotaan mitään. Kun olen keskustellut yritysten kanssa, sekä tanskalaisten että kansainvälisten, niin niillä on samat ajatukset sen suhteen, miten asian kanssa tulisi edetä. No, siinä tapauksessa tietysti ei tarvita kansallisia järjestelmiä. No, tämä on aika monimutkaista, mutta kyllä me varmasti pääsemme sopuun. Kiitos. Rova Schaldemose. Kiitoksia. No, no look, God helpotti minun hommaani. Minä yritin sanoa tämän, mutta en saanut sitä vain äh, sanottua. Kun puhutaan joustavuudesta, niin meidän täytyy muistaa, että julkisella sektorilla me, meillä on erilaisia valvontaperinteitä, kun ajatellaan kansalaisten henkilökohtaisia tietoja. Tätä täytyisi kunnioittaa jollakin tavalla, koska muussa tapauksessa veronmaksajat suuttuvat, koska esimerkiksi Tanskassa ja Ruotsissa meidän täytyy rakentaa aivan uudenlainen julkinen sektori näiden tietojen hallitsemiseen, mutta taas liike-elämässä olen samaa mieltä, meillä pitää, meillä pitää, me tarvitsemme yhtenäismarkkinoita, ja, ja sitten täytyy ottaa huomioon tietenkin yritysten huolet, mutta meidän täytyy myös varmistaa se, että kuluttajia suojellaan. Mut tästä täytyy muistaa suhteet yksityisen ja julkisen sektorin välillä. Kiitos. Good. Well, thank you all very much. Hyvä. Kiitokset kaikille. Tämä on ollut loistava keskustelu. Ja nyt annan komissiolle puheenvuoron te varmasti olette myöhemmissäkin keskusteluissa mukana, mutta ehkä ensi reaktioita. Komissio ensin sitten Rova Komi. Monsieur le Président. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos, että komissiolla on mahdollisuus reagoida. Ensinnäkin komission puolelta kiittelemme valiokuntaa nopeasta työstä ja edistyksestä, jota on nyt jo saatu aikaiseksi tässä aiheessa. Aivan yleisluontoisia kommentteja tässä vaiheessa. Totean, että eri kohdissa, joista on tehty tarkistuksia ja ydinkysymyksissä, jotka liittyvät rakenteeseen, jota komissio on ehdottanut. Ensinnäkin asetuksessa suojan taso. Kyseessä todellakin on asetus. Tässä täytyy kunnioittaa nykydirektiivin periaatteita perusoikeuksien kunnioittamisesta ja suojelemisesta sekä toisaalta tietojen vapaasta liikkuvuudesta. Näitä molempia ulottuvuuksia on vahvistettava. Toisaalta on vahvistettava oikeuksia ja toisaalta taas taattava parempi sisämarkkinoiden toimiminen. Tässä yhteydessä selkeät oikeudelliset puitteet, harmonisoidut puitteet, jotka vahvistavat oikeuksia voivat olla kasvun ja yksilöiden luottamuksen pohjana ja voivat auttaa myös yrityksiä innovoimaan ja kasvamaan Euroopassa. Haluaisin palata tiettyihin täsmällisempiin seikkoihin, jotka liittyvät hallinnolliseen taakkaan. Komission ehdotus pyrkii vähentämään hallinnollista taakkaa ja erityisesti olemme korvanneet kaikki kaikki rankat ilmoitus- tai lupamenettelyt joustavammalla järjestelyllä, joka on tekniikan puolesta mahdollista tänä päivänä. Komissiossa olemme valmiita tekemään lisää työtä, jotta hallintotaakkaa voidaan vielä entisestään vähentää, kuitenkin taata yksilöiden oikeuksien toteutuminen. Selvästikin me haluamme tähän suuntaan edetä. Sitten muutosehdotukset, joilla pyritään puuttumaan ydinkysymyksiin. Komission näkökulmasta me katsomme, että on tärkeää saada selkeät oikeudelliset puitteet, aivan niin kuin monet jäsenet totesivat. Me olemme valmiit tekemään lainsäätäjän kanssa työtä, jotta saamme selkeät puitteet, käytännössä toimivat puitteet. On tärkeää pitää kiinni laajasta määritelmästä henkilötietojen suhteen. Samanaikaisesti täytyy pitää mielessä käytännön toteutus eri velvoitteiden osalta. Komission ehdotus sisältää artiklan 10, joka pyrkii nimenomaan takaamaan sen, että määritelmät ovat laajoja eikä synny liiallista taakkaa sitten täytäntöönpanovaiheeseen. Tätä haluaisin korostaa. No sitten nimettömät tiedot ja salanimen takana olevat tiedot. Totta kai olemme valmiita perehtymään asiaan vielä tarkemmin. Tarvitaan riittävän laajaa suojaa tässäkin kohtaa. Jos tiedot ovat nimettömiä tai sellaisia, että ne, ei, niitä ei kateta suoranaisesti tällä asetusehdotuksella, nekin täytyy huomioida. Sitten tarkistukset, jotka liittyvät liittyvät alueelliseen kompetenssiin, toimivaltuuksiin. Tässä tarvitaan selkeitä kriteereitä. On oltava selkeä kriteeri todellakin ja takeet siitä, että talouden toimijat voivat tasa-arvoisesti tehdä työtään. Jos talouden toimijat sijaitsevat, toimivat unionin ulkopuolella, mutta sitten toimivat myös unionin sisällä, niin sitten ei saa syntyä, syntyä eriarvoisuutta tietojen käsittelyssä. Tässä asetuksessa täytyy säilyttää myös teknologianeutraalius. Kaikki se, mistä määrätään, täytyy olla sellainen järjestely, joka on avoin jatkossa myös teknologian kehitykselle. Todellakin tekstin täytyy olla teknologianeutraali luonteeltaan. Sitten useaan otteeseen esille nousi suostumuskysymys. Komission ehdotus pyrkii takaamaan sen, että kun annetaan suostumus, niin se todella on aito suostumus. On tehty ehdotuksia siitä, että suostumuksen laatua parannettaisiin. Olemme täysin samaa mieltä siitä, että ei ole tarpeen rajoittaa mahdollisuuksia toimia tietoyhteiskunnassa. Ei pitäisi olla niin, että aina täytyy laittaa raksia ruutuun ja näin ikään kuin yksilön kapasiteettia toimia rajoitetaan. On myös muita legitiimiystekijöitä, jotka mahdollistavat tietojen käsittelyn. Eli sopimus on yksi tekijä, on myös muita tekijöitä, eli intressien tasapaino. Tässä mielessä haluan korostaa sitä, että yrit, liittyy yrittämisen vapaus, totta kai on yksi intressi, mutta se, miten näitä intressejä tasapainotetaan, kun yrityksellä on yrittämisvapaus luonnollisesti, yritys harjoittaa taloudellista toimintaa, niin täytyy huomioida myös muita elementtejä niin, että, että oikeudet ovat tasapainossa. Sitten pääsijoittautumispaikka. Komissiossa katsomme, että oikeusvarmuus on tässä hyvin tärkeää. On oltava asiointi, keskitettyjä asiointipisteitä ja selkeitä kriteereitä. Totta kai olemme valmiita tekemään lisätyötä kriteerien määrittelemiseksi. Tällainen yksi ja ainoa asiointipiste olisi selkeä järjestely – se on rakenteeltaan selkeä ja sillä yksinkertaistettaisiin yritysten elämää. Tämä ei tarkoita sitä, että kansallisesti kansalaisella olisi vain vastassa jonkinlainen postilaatikko, jonka kanssa asioida, vaan kyllä kansa, kansallisella tasolla on erilaisia mekanismeja, erilaisia velvoitteita. Täytyy taata toisaalta kuluttajien oikeudet, ja toisaalta se, että liike-elämällä on tietynlaista joustavuutta, helppoutta toimia. Eli pitäisi olla yksi asiointipiste niin, että ei tarvitse sitten kääntyä 27 säätelyviranomaisen puoleen, kun yrityksellä on jotakin asiaa. Sitten lapsen määritteleminen. Ja totta kai on tärkeää taata 13-18-vuotiaiden suojelu lapsetkin ansaitsevat erityistä suojaa, erityisesti mahdollisuuden tulla unohdetuiksi. 13-18-vuotiaidenkin on saatava suojelua tällaisessa yleisviittauksessa tässä tekstissä. Jotta nyt lounasajalle ei mennä, niin lyhyesti vielä ero yksityisen sektorin ja julkisen sektorin välillä. Haluaisin korostaa tässä eri, eri seikkoja. Ensinnäkin nykytekstissä ei ole eroa julkisen ja yksityisen sektorin välillä. E, Yhteiskunnissamme on entistä enemmän kumppanuutta yksityisen ja julkisen välillä. Ja kun yksity, jotta yksityinen ja julkinen voivat tehdä yhteistyötä, niin niihin täytyy soveltaa periaatteessa samoja periaatteita – asetuksen sisällä on jo tiettyjä elementtejä, joissa otetaan huomioon julkisen sektorin erityispiirteet jäsenvaltioissa. Ja totta kai komissio on valmis työstämään vielä tätä, jotta voimme ottaa huomioon julkiset sektorit eri jäsenvaltioissa. Tässä mielessä on tärkeää säilyttää sisämarkkinaulottuvuus ja taata, että kaikki toimii, toimii sisämarkkinoilla ja että yhteistyö myös viranomaisten kesken tulee huomioiduksi. Sekin on osa sisämarkkinoita. Ja sitten vielä sektorit ja spesifikaatiot, delegoidut säädökset. Tässä asiassa komissio on käyttänyt delegoituja säädöksiä, jotta voimme sitten uuden teknologian kehityksen ottaa huomioon ja taata samanaikaisesti sisämarkkinaulottuvuus. Olemme kuulleet totta kai huolia ja komissio on valmis katsomaan vielä delegoituja säädöksiä yksi kerrallaan ja tutkia, tutkimaan sitä, ovatko ne todella välttämättömiä. Teemme totta kai lainsäätäjän kanssa yhteistyötä tässä asiassa. Olisiko kenties muita mahdollisuuksia, jotka eivät välttämättä ole yhtä varmoja oikeudellisesti, mutta jotka mahdollistavat sen, että spesifioidaan, täsmennetään – jotta syntyy jonkinlainen valvonnan tasapaino eh, interaktiossa. Komissio on ehdottanut käytännössääntöjä, joka on tärkeä seikka. Pitäisi olla mekanismi, joka takaa oikeusvarmuuden ja toisaalta kaikki tietosuojaviranomaiset voisivat eh, saada ohjeistusta tietyissä täsmällisissä kysymyksissä. Tässäpä tämä. Well, thank you very much indeed. Paljon kiitoksia. Ja kuten sanottua, me voimme käsitellä myöhemmin näitä asioita vielä. Lara Komi, haluatteko te vielä ottaa kantaa joihinkin kysymyksiin, aikataulut tai joitakin muita kysymyksiä? Proprio mm, un flash. Mi spiace per... No, oikein pikaisesti olen pahallisesti, vaan pahoillani ei ole aikaa. minne täytyy kysyä, siitä pyytää ää, tiettyjä määräaikoja lykkäämistä, koska IMKO on, on tämä IMKON asiakirja on yksi ensimmäisiä. Tämä on minikuuleminen, jonka ITRE järjestää. Ja siinä saattaisi olla tilaisuus vähän käydä näitä asioita lisää läpi. Olen ottanut huomioon nämä kommentit ja näen, että laajalti me olemme samoilla linjoilla. Näin ollen kompromissit, kompromissitarkistukset tulevat sitten puuttumaan näihin asioihin. Sitten määräajoista. Meillä on kompromissitarkistus 17. ja 18. joulukuuta ja äänestys 24. tammikuuta valiokunnassa. No meidän täytyy pistää painaa kaasua. No tiimi on jo matkalla Olemme tehneet niin paljon mietintöjä yhdessä varjojen kanssa ja olemme tottuneet toisiimme. Ja tämä on oikeastaan oikein hyvä työkalu, jota voimme käyttää. Minä kiitän näistä kommenteista. Olen samaa mieltä pitkälti siitä, mitä sanottiin. Meidän täytyy tietenkin tarkistaa myös tämä ikäkysymys. Tämä on yksi avainasia ja alaikäisen määritelmä. Joskus puhutaan 14-vuotiaista, 15-vuotiaista tai ja ikä voi vaihdella maasta toiseen. Tämä on yksi tärkeä asia myös keskusteluun. Paljon kiitoksia, mutta uskon, että kello on nyt puoli yksi. Well, thank you very much indeed, Laura Yes, just to confirm. Kiitos. 24. päivä tammikuuta siis. Kiitos kaikille. Kiitokset kollegoille. Ja kansalaisvapauksien valiokunnassa oli kuulemistilaisuus. Ja kuten Lara sanoi, niin teollisuusvaliokunnassakin oli minikuuleminen. Tärkeää on, että mielipidettämme kuullaan. No niin, hyvä, kiitoksia. Tapaamme jälleen kello 15. Ja silloin jatkamme julkisilla hankinnoilla. Ja sitten kerron myös tämän Twitter-osoitteen.